So, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, merci. Mesdames et Messieurs. Ähm, No niin, hyvät naiset ja herrat, meidän pitäisi aloitella, koska tänään meillä on aika tiivis esityslista. Siksi haluaisin tätä vähän tarkastella teidän kanssanne. Ensinnäkin meidän pitäisi hyväksyä esityslista. Ja haluaisin kertoa seuraavasta. Kohta numero 15. Moran Sharp Chantierin kertomus kolmikantaneuvotteluista koskien Euroopan sosiaalirahastoa ESR. Keskustelemme tästä heti puheenjohtajan ilmoitusten jälkeen. Elisabeth kertoo tästä. Ja muuten kaikki on tässä ennallaan. Sitten tämä kohta kuusi Filippa Bulanin kohta koskien uudelleen teollistamista ja kilpailukykyä. Käsittelemme sen kohden 12 jälkeen. Sitten kohta 7. Tämä on Beresin lausunto säädösvallan siirron seurantajakomission täytäntöönpanovallan käytön valvonta. Eli tässä nyt kuulemme tästä Äh, vähän tarkemmin, mitä tämä oikein tarkoittaa. Ja tätä tässä yhteydessä ei käsitellä ö, äh, tarkistuksia, tästä äänestetään, mutta se tulee tapahtumaan huomenna. Tästä on tehty selvä päätös. Toivottavasti tämä käy. Ja tosiaan sitten ö, äh, sääntö 61 ja Afkon tarkistusten käsittely, se tullaan käsittelemään huomenna kohdan 14 jälkeen. Käykö tämä esityslista näin muutettuna? Kiitoksia. Sitten vielä pari nopeata ilmoitusasiaa. Ensinnäkin tämä vuotuinen kasvuselvitys. Tästä on yhteinen parin valiokunnan ö, yhteinen kokous Strasbourgissa 21. marraskuuta. 18-19 eh, kello 6-7 siin ja komissaarit eh, Rehn ja kumppanit tulevat eh, esittelemään tämän vuotuisen kasvuselvityksen, jonka siis komissio on esittänyt 13. päivää marraskuuta ja tosiaan merkittävän muistiin kalenteriin. Ja sitten käännöksistä. Tulkkauksesta tärkeä asia. viimeisen työllisyysvaliokunnan kokouksen jälkeen on ollut tapauksia, joissa tulkkausta ei ole käytetty täällä tai sovittelussa. On tärkeää muistaa, että nämä kokoukset välitetään internetiin. Täällä on, on huomioitava se, että monet ihmiset seuraavat kokousta internetin välityksellä. Ja tänään meillä on todella kiire. Meillä on vain 15 minuuttia kutakin kohtaa varten, joten hyvin lyhyesti kiitos. Eli käymme nopeasti nämä asiat nyt läpi ja tämän se sitten nähdään, miten se toteutuu. Eli kolman, kolme kohdan jälkeen neljä. Eh, ja eh, Elisabeth eh, saa puheenvuoron. Alo. Kiitoksia puheenjohtaja. Viimeisimmästä kolmikantakokouksesta kokouksesta se oli jo 26. ja 27. tulee vielä ensi viikolla. Nyt haluaisin vain kiittää todella sydämeni pohjasta hallintovirkamiehiä ja koko neuvottelutiimiä. Vi- viime kokous päättyi vasta puoli kaksi yöllä ja tiimi oli silti hyvin mukana. Meillä on vielä muutamia hyvin vaikeita kysymyksiä Jäljelle On sanottava, että koko tiimi oli siellä kyllä hyvin tiiviinä rintamana mukana ja haluaisin todella kiittää kaikkia viime kokouksesta siis. Käsittelimme kaikki nämä kohdat, joista olimme yhtä mieltä ja joista olen kertonut neuvottelujen puitteissa. Erityisesti saimme nyt järjestykseen ne vaikeat ongelmat, joita on vielä jäljellä. Nyt olemme todella kaikkein vaikeimmassa osassa neuvotteluja Olemme kaikki nyt ottaneet näihin myös kantaa. Ensimmäinen vaikea ongelma koskee sitä, että 25 prosenttia kohesiorahastoista pyhitettäisiin Euroopan sosiaalirahastoon. Tässä asiassa neuvottelutiimin ja esittelijänne eivät antaneet milliäkään periksi, periksi ja tiedämme, että meitä tukee budjettivaliokunnan puheenjohtaja Alalema Suur ja Euroopan parlamentin puhemies myöskin vahvasti tukee pyyntöämme. Olen keskustellut myös poliittisen ryhmän puheenjohtajamme kanssa, Josef Dolen kanssa, ja pyrimme todella kaiken painoarvon panemaan tähän neuvotteluun. Nämä eivät ole mitään pikkujutteluja, todella puhutaan yhdestä toista miljardista eurosta inhimillistä pääomaa varten. Tämä on syy, miksi todella nyt sitten tässä olemme jumittaneet. Seuraava kohta koskee nuorten työllisyysaloitetta. Tehän muistatte, että tekstissä nämä tuensa ja alueet olisivat ne, joilla, jossa on yli 25 prosenttia 15-25-vuotiaita nuoria työttömänä. Haluaisimme, että mukaan olisivat alueet, jotka ovat keskiarvon yläpuolella, tai siis alapuolella, siis, siis yli 22,9 prosenttia nuoria työttömiä. Tämä tuntuu tärkeältä. Niin että tiedän kyllä, että emme kaikissa kohdissa voita. Neuvotteluissa saa nähdä, mitä tämän asian kanssa teemme, ottaen huomioon tämä toinen asia, Alejandro muistaa varmasti nämä, on, nämä tarkistukset, jotka koskevat pidennystä 30 ikävuoteen asti. Joten no ehkä yhtä näistä kahdesta voidaan vielä niistä voidaan vielä neuvotella. Kolmas kohta. Haluaisimme, että neuvosto vielä pohtisi uudestaan, että saisimme 20 prosenttia mm, köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiseen taisteluun ESRstä. Ja sitten, että, hen, että vammaiset ja pakolaiset otettaisiin mukaan edunsaajajoukkoon Euroopan sosiaalirahastossa. Tässä nämä kohdat, joihin tulemme keskittämään ponnistuksemme hyvin järjestäytyneesti. Sitten seuraava kohta. Varmastikin muistatte, että vuoden 2014 budjettilla luonnoksessa halusimme, joko, äh, halusimme puolta tätä nuorten työllisyysaloitetta, johon budjetti oli mm, alkoitu 3 miljardia 400 miljoonaa euroa on nyt merkitty sitoumuksiin ensi vuoden budjettiin ja 2 miljardia 600 vuodeksi 2015 nyt tietenkin tarvitaan vielä hankkeita, joissa näitä, kuus, näitä, näitä kuutta miljardia voidaan käyttää 2014-2015 vuosien aikana. Sitten 27. kolmikanta kokous on ensi tiistaina. Ja toivon, että saamme työn valmiiksi ennen kuin 30 kokousta on pidetty, puheenjohtaja. Kiitoksia. Oli varmasti hyvä ajatus valita Elisabeth tähän tehtävään, koska eh, asiat ovat sinun hoidossasi hyvissä käsissä. Olisiko jotakin eh, eh, lisäkysymyksiä vielä? <clears throat> Hanna Serkas. No ei minulla oikeastaan ole kysymystä, puheenjohtaja. Pikemminkin haluaisin kiittää siitä valtavasta työstä, jota neuvottelutiimi on tekemässä. Elisabeth tietää, että tuen aivan täysin hänen taktiikkaansa ja strategiaa, joka tässä on käytössä. Hän tietenkin sen jo tietää, mutta uskon, että näistä kahdesta meitä huolestuttavasta asiasta, jotka koskevat nuoriso, nuorisotyöttömyyden laajentamista joko suur, suuremmalle osalle alueita tai suuremmalle osalle nuoria, niin tämä on todella väke, va, vakava asia, mikä voi va, vain osittaista vastausta tässä antaa. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jos pitäisi valita sen välillä, että laajennetaanko tätä alueellisesti vai henkilöiden mukaan, niin minä kyllä kannattaisin, että, että tämä otettaisiin myös 26-30-vuotiaille, koska olisi hyvin vaikea selittää, miksi nuorisotyöttömyysaloitteista jätettäisiin pois lähes puolet nuorista 25 30 ikävuoden väliltä siis. Mutta tämä oli näin henkilökohtaisesti. Elisabeth kyllä tietää, että tuen häntä täysin tässä. Paljon kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja też chciałam... E, Kiitoksia. Czyli e, rozciągnięcie e, inicjatywy dla młodych, dla, gwarancji dla młodych, dla osób do 30... Haluaisin yhtyä siihen, mitä edellinen puhuja sanoi. Eli tosiaan tämä ajan jakson pidentäminen 30 ikävuoten. Mehän olemme hyväksyneet sitä paitsi joku aika sitten mietinnössä ja siinä mietinnössä vedottiin komission jäsenvaltioihin, sen suhteen, että nämä ehdotukset myös pantaisiin täytäntöön. Olen tavannut myös viime aikoina komissaari Andorin ja sain sellaisen käsityksen, että hän ei ollut hirveän innostunut tästä asiasta. Hän ei siis kannata sitä, että tosiaan äh, pidennettäisiin tätä aikaa 30 ikävuoteen. Eli Elisabeth, kysymys sinulle, uskotko, että tämä voidaan vielä panna täytäntöön? Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? Uh. Ei. Joten Elisabeth, voit vastata näihin tärkeisiin kysymyksiin, voidaanko tätä pidentää vai ei? Aivan lyhyesti. Toki olen aivan yhtä mieltä tästä ajatuksesta laajentaa tämä 30-vuotiaisina sitten näihin kaksinkertaistu edunsaajat. En haluaisi, että tässä jätettäisiin täysin tietyt ikäkaudet pois mutta vaikeus tulee juuri siitä, että näitä 25-30-vuotiaita työttömiä nuoria on paljon. Tässä ehdotuksessa minua syytetään siitä, että nyt mahdollisesti vesitetään tämän aloitteen vaikutukset. Pyrin tehokkuuteen ja hyvään koordinaatioon tämän aloitteen ja nuorisotak takuun välillä, koska mm, siihen kohdistuu sama yleisö. Nuorisotakuu ei päde vain näille sadalla yhdellä alueella, joilla on 15-25-vuotiaita nuoria työttömiä yli 25 prosentin verran, vaan se kattaisi kaikki alueet. Meille nuorisotakuun lisäksi meidän olisi tässäkin huomioitava kaikki. kaikki. Todella haluan sanoa, että kai, kiitän kaikkia poliittisia ryhmiä suuresta solidaarisuuden osoituksesta ja kohesiosta. On sanottava, että 26 kokouksen jälkeen olemme kyllä hyvä, aika hyvin oppineet tekemään työtä yhdessä. Niin, eh, joskus yhteistyö edellyttää kova ponnistusta, mutta jos joskus siinä onnistutaan, niin kiitokset kovasta työstä ja solidaarisuudesta. Seuraavaan esityslistan kohtaan sitten Sari Esaija, eli kyseessä on aineiden ja seosten luokitusmerkinnät ja pakkaaminen kuusi tarkistusta ja myös kompromissitarkistuksia. Sari, ole hyvä. Thank you, Chair. Uh, so we have two... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Siis meillä on kaksi kompromissia jotka koskevat johdantosan kappaleita. Ja näissä kohdin haluaisimme korostaa sitä, että terveys- ja turvallisuusstandardit, niitä ei pitäisi pitää rajoitteina. Ja tietysti haluaisimme tukea erityisesti pk-yrityksiä ja elinkeinoelämää. Kompromissi B. Käsitin, että siihen tehdään kielellinen korjaus. Nyt sanotaan, että kaikki viisi direktiiviä pitäisi pitää tarkkailussa. Se merkitsee sitä, että se tapahtuisi jatkuvasti ja edustaja Harkin aikoi sitä tarkistuksen paremmasta sanamuodosta tähän, mutta siis itse sisältö ei muutu. Ja varmasti voimme sen kaikki hyväksyä huomenna. Kaikki esittämäni tarkistukset ovat periaatteessa teknisiä luonteeltaan. Ne on pääosin hyväksytty teknisten asiantuntijoiden puolelta komission puolella. Eli käsittääkseni tässä kohden ei pitäisi olla mitään ongelmia. Ja näin toivon, että todella voimme saada sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä ja toivon myös, että kaikki poliittiset ryhmät voivat tätä pyyntöä tukea. Omalta puoleltani haluaisin näin ollen kiittää varjoesittelijäni, kuka on ollut eri, joka on ollut erittäin yhteistyöhalukas tässä suhteessa. Kiitoksia Sari. No tämähän näyttää hyvältä. Toivottavasti tämä tosiaan toteutui näin. Ulle Kristensen sosiaalisten varjoesittelijä, ole hyvä. För ett gott och konstruktivt samarbete Jeg er glad for, at ordføreren har... Kiitoksia. Kiitoksia myös tästä erittäin rakentavasta yhteistyöstä. Olen ilahtunut siitä, että esittelijä on ottanut mukaan useita ehdotuksiamme kompromisseihin. Lisäksi olen ilahtunut siitä, että, että terveys ja turvallisuus työpaikalla on asia, jota ei pidetä yritykselle taakkana. Se on osa myöskin perusoikeuskirjaa Euroopan unionissa. Ja esimerkiksi tehdastyötekijät, kuten myöskin kampaajat, parturit, usein joutuvat altistumaan vaarallisille kemikaaleille työssään. Ilman, että he ovat täysin tietoisia kaikista niistä vaaroista, joille he ovat alistuneita. Altistuneita, anteeksi. Eli haluan kiittää tätä ja kiitän tästä myös työntekijöiden puolesta. Um Kiitoksia Ulle. Wie wir dich ja haben schon kreieren können. Für die liberale Fraktion war... Sitten liberaalin puolesta oli Mary Hackingen, mutta hänen puolestaan käyttääkin Phil puheenvuoron. Thank you. Yes, uh, Marian's, uh, sorry, she's not able to be with us, so um, I'm speaking. Kiitoksia. Niin, puhun Harkinin nimissä, joka haluaa kiittää tästä esittelijää. Vaikka kyseessä on erityisen tekninen kysymys, niin yleisesti ottaen Euroopan komissio ja muut tukevat näitä muutoksia, joita on tehty. Täällä on yksityiskohtaisia tarkistuksia, joita esittelijä on tehty terminologian ja edustaja Harkin on sitä mieltä, että ne ovat hyvin perusteltuja. Kompromissi B. Siinä kohdin edustaja Harkin haluaisi pyytää esittelijää pohtimaan sitä, että kaikki direktiivit alistettaisiin ö, ajoittaiselle tarkastelulle, eikä jatkuvalle sellaiselle. Muussa tapauksessa ei synny varmuutta siitä, mitä näillä asiakirjoilla tarkoittaa mitä mikä niiden lopullinen muoto on, jos ne ovat jatkuvasti tarkastelun kohteena. Eli ALDE-ryhmä haluaisi tällaisen rakentavamman lähestymistavan. Ei siis jatkuva tarkkailu. Tämä kompromissin lisäksi edustaja Harkin on erittäin tyytyväinen mietintöön ja odottaa hyvää tulosta. Kiitoksia. Onko muita? Sarikan Helketa loppupuheenvuoron tässä komissio? Olkaa hyvä. Kiitoksia ja kiitokset, että uh, saan esittää kiitokset näistä tarkistuksista erityisesti siitä, että viitataan siihen, että komissio haluaisi korostaa sitä, että tämä erityisesti liittyy näihin terminologisiin linjauksiin ja muihin selkeytyksiin, jotka parantavat tätä korrelaatiota vanhan ja uuden järjestelmän välillä luokittelussa. Tässä tuodaan myös tiettyjä ainekategorioita ja seoskategorioita, jotka sitten sopisivat yhteisen kanssa, että pidetään kiinni teknisestä edistyksestä ja siihen sopeuttamisesta. Olemme yhtä mieltä tarkistuksesta 10 ja 11. Olemme sitä mieltä, että ei riitä, että viitataan alaluokkiin yksi A tai B, vaan olisi myös viitattava kategorian yksi, koska se kattaa myös sellaisia tapauksia, jossa ei ole mitään mahdollisuutta tehdä alaluokkaa luokkia A- tai B-luokkiin. Haluaisimme myös korostaa, että olisi käytettävä sanaa tai eikä sanaa ja näissä tarkistuksissa 10 ja 11. Tämän lisäksi haluaisimme korostaa sitä, että tästä, näistä tarkastuksista 23-24 osaa näistä tarkistuksista välttämättä ei suoraan liity tähän ehdotukseen, joka koskee näiden viiden direktiivin mukauttamista. CPL-asetukseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja viimeinen sana Sarille esittelijän. Olkaa hyvä. Kiitoksia hyvä komission näistä kommenteista. Olen varma siitä, että voimme palata näihin pikkuyksityiskohtiin kolmikantaneuvotteluissamme. Olen aivan samaa mieltä siinä, että tämä sanamuoto periodic review on parempi kuin että should be kept under review sanamuotoa käytettäisiin. Alderyhmä aikoi sitä tämän suullisen tarkistuksen huomenna, sopiiko se niin, että voimme sitten kaikki sopia siitä sitten, koska se on vaan kerta kaikkiaan parempi englanniksi. Kiitos. Nachtarbeit ist angesagt. Kiitoksia tästä taidatte joutua yötöihin. Työaikadirektiivi ei tässä tapauksessa päde. Sari, huomenna äänestämme. On tärkeää, että annat viimeiset yksityiskohdat sihteeristölle niin, että kaikki on valmiina. Sitten menemme kohtaan numero viisi. Se koskee yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa. Herra Kosa, olkaa hyvä. Köszönöm a szót. Most a kompromisszumokról lesz szó. Hét kompromisszumos. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme saaneet aikaan seitsemän kompromissitarkistusta. Viime kerralla meillä oli erittäin hyvä varjoesittelijäkokous, joka sujuu oikein myönteisessä ilmapiirissä. Keskustelimme eri näkemyksistä ja tunnistimme ne tarkistukset, jotka, joista saatettiin tehdä kompromisseja. Palautteen perusteella mm, meillä on sellainen vaikutelma, että suurin osa poliittisista ryhmistä ovat tyytyväisiä nykyiseen ehdotukseen. Tietenkin on eroja poliittisten ryhmien välillä. Oli vaikeaa löytää sellainen ratkaisu, jonka kaikki voisivat täysin hyväksyä. Yksi ongelmallinen kompromissi täällä on omien, omassa tarkki, alkuperäisessä tarkistuksessa pyrimme olemaan tasapainoisia. Toivon, että poliittiset ryhmät voivat hyväksyä sen. Kuinka sitten erottellaan nämä eri syrjityt ryhmät. Meidän on kohdeltava näitä ryhmiä tasavertaisesti tässä valiokunnassa, ihan riippumatta siitä, mitä ryhmää syrjitään. Lopuksi, anteeksi vain hetkinen. A kompromissumok során igyekeztem hangsúlyozni, hogy csak és kizárólag kompromissi tarkistuksissa pyrin korostamaan sitä, että puhumme tästä direktiivistä 78 vuodelta 2000. Sellaiset direktiivit, jotka kattavat eri alueita, eivät ole oikein hyväksyttäviä. Kaiken kaikkiaan kompromissi tarkistuksissa jokaisessa niistä – perustana on ainoastaan tämä direktiivi 2000-78. Ja näin toivomme, että voimme lähettää selkeän viestin koskien sitä, mihin on kiinnitettävä huomiota, mitä on tehtävä, millaisia tutkimuksia on tehtävä. Sama pätee myös perusoikeusviraston. Tässä kaikki nyt kiinnostuksella odotan huomioita ja kysymyksiä. Adam, eh, for the shadows, eh, minudo. Kiitoksia Adam. Varjoesittelijät Clivetti ensin. Pentru eh, felul Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää edustaja Kosa siitä rakentavasta tavasta, jolla olemme saaneet työskennellä yhdessä. Hän itsekin totesi, että työilmapiiri oli aivan erinomainen. Hyvin lyhyesti Sosialistien näkökulma on se, että meillä on kommentteja koskien A-kompromissia. Viimeinen osa tuossa kompromississa ottaa kompromissin 37 mukaan, mutta me haluaisimme, että se poistettaisiin, koska tarkistus 37 on vedetty pois. Eli A voi jäädä sellaisekseen lukuun ottamatta tuota viimeistä lausetta joka siis korvaa tuon poistetun tarkistuksen 37. Sen jälkeen kompromissi E. Emme voi tukea sitä, emme voi hyväksyä sitä sellaisena kuin se on muotoiltu, sillä se sisältää sellaisia kysymyksiä, joita me emme voi tukea. Tässä kohdassa todetaan, että meillä puuttuu tietoja asioista, jotka meidän mielestämme ovat tärkeitä. Ja itse asiassa sanotaan, että ei tällaisia tietoja ole olemassa, mutta tietoja on olemassa valtavat määrät Euroopan instituutioissa tai asiantuntijoilta, jotka ovat esittäneet meille kertomuksiaan ja olemme saaneet nähdä erittäin johdonmukaisia tilastotietoja asiasta. Siitä syystä emme voi tukea tätä tarkistusta. Mutta se osa tätä tarkistusta, joka on sama kuin tarkistus 33, niin halusin myös ottaa tämän esille täällä. Valiokunnassa pyydämme, että tarkistus 33 äänestetään, että siitä äänestetään erikseen se kuuluu tähän kompromissiin, mutta koska me emme voi tukea suurinta osaa tästä kompromissitarkistuksesta, niin pyydämme sitä, että tarkistus 33 otettaisiin erikseen esille ja siitä äänestettäisiin erikseen. Tämän jälkeen on myös muita tarkistuksia, joita ei löydy kompromissista me tuemme niitä. Olemme sosiaalisesti sitä mieltä, että kyseessä on erittäin tärkeä mietintö ja toivottavasti sitä en puolesta äänestää huomenna. Kiitoksia. Ja Alden puolesta Jiri Ovir on äh, varjosittelijä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Periaatteessa minun ryhmäni tukee tätä direktiivin Äh, nykyaikaistamista ja muokkaamista. Ja haluamme kiittää edustaja Koosa erittäin hyvästä yhteistyöstä ja aktiivisuudesta. Tarkistuksen on tehty 55 kappaletta ja meillä on seitsemän kompromissitarkistusta, joiden joukossa on useita sellaisia, joita voimme tukea täysin sydämin, mutta samalla siellä on myös sellaisia ehdotuksia, jotka eivät sovi meidän ajatusmaailmaamme. Näitä tarkist- nämä tarkistukset voidaan jakaa kahtia. Yksissä yritetään jälleen selvittää tai ottaa mukaan tähän soveltamisalaan uusia alueita. Ja on aivan selvää, että se, että jos tämä direktiivi laajenee liikaa, niin silloin sitä tulkitaan usealla eri tavalla. Eikä se ole suinkaan hyvä asia niille, joita direktiivi koskettaa. Toiset tarkistukset sitten puolestaan käsittävät konkreettisia lainsäädännön kohtia ja sisällöltään ne jäävät tämän soveltamisalan piiriin. Tämän tyyppisiä ehdotuksia voimme tukea suurimmalta osaltaan. No nyt jos palataan sitten tähän kompromissiehdotukseen, jos palataan näihin kompromissiehdotuksiin, 95 prosenttia tai jotain sellaista meidän kompromissia jota voimme tukea, mutta F, kompromissiehdotus, sitä emme ymmärrä, miksi siinä on tämä työn tarkistuksen instituution mukana. Labor Inspectorates, emme tiedä miksi se on tässä, emmekä voi sitä tukea. Ja vaikka osa seuraavasta tarkistuksesta on meidän mielestämme hyväksyttävä, niin, eh, vai suullisesta tarkistuksesta on hyväksyttävä, niin osa sitä on muutettu ja valitettavasti emme voi tuota muutosta tukea. Edustaja Kosan tekemä työ ja varjoesittelijän tekemä työ on ollut erittäin hedelmällistä – ja jos otetaan muutama poikkeusta huomioon, niin voimme tukea tätä mietintöä. Kiitoksia. Herzlichen Dank für die Grünen ist äh, Elisabeth. Kiitoksia. Sitten Elisabeth Schröder. Kiitoksia. Minäkin haluaisin tosiaan korostaa sitä, miten tärkeä mietintö tämä oikeastaan on, koska ajatuksenahan tässä oli, että tehdään omalettoinen eh, mietintö ennen kuin komissio tekee omaa kertomustaan, joka sen direktiivin nojalla tulee laatia. Eli tämä oli oikeastaan se ajatus, eli että tässä vauhditettaisiin komissiota sen suhteen, että mikä meille olisi tuossa komission kertomuksessa erityisen tärkeä. Ja siinä mielessä mietintö on minun mielestäni pikkusen pettymys, että siinä ei kaikkia näitä syitä tasapuolisesti e, e, e, perustella, jotka kuitenkin direktiivissä ovat tärkeitä. Ja meidän tarkistuksella on tarkoitus nyt tuoda tällaista tasapainoa mukaan tähän mietintöön. Ja jos ajatellaan tätä syrjintäpolitiikkaa, joka tällä hetkellä on pikkusen nuokuksissa Euroopan unionissa, että siihen saataisiin taas vähän lisää vauhtia. Ja se oli mielestäni tässä nyt lähtökohtana, ja ei tämä ihan täysin nyt ole onnistunut antaa mitään impulseja. Ja ehkä siitä syystä, että meillä oli erilaisia kantoja tähän asiaan, ja me työstimme pitkään kompromissia, ja Voimme nyt vain sanoa, että jos jossain ihmisiä ei kohdata tasapuolisesti, niin siellä on ongelma ja erityisesti on ongelma sen suhteen, että tärkeitä kysymyksiä esimerkiksi sukupuolisen identiteetin suhteen, josta on kuitenkin koordinaattoreiden päätöksellä heillä varattavan erityinen asema, ja siitä nyt maita mitään tässä, eli koordinaattoreiden ratkaisu pitäisi tähän nyt sitten laittaa, tai sitten jotenkin muulla tapaa ratkaista, kysymys esimerkiksi puheenjohtajan kirjeellä, tai sitten live-valiokunnan kautta, mutta tähän mietintöön nyt ei ole tullut mitään asiasta, ja se on mielestämme nyt puute. On hyvä, että kompromississa A on nyt löydetty ratkaisu, e, jossa tämä lisäys poistettaisiin, ja jos näin kävisi, niin sitten voisimme kompromissin A hyväksyä. Muuten emme olisi sitä hyväksyneet. Ja sitten Eessä olen samaa mieltä kollega Direhtin kanssa siitä, että oikeastaan tässä on juuri päinvastoin. Hän sanoi, että ei olisi mitään ö, tällaisia ö, hyviä tutkimuksia, mutta kyllä meillä tällaisia tutkimuksia on, joita perusoikeusvirasto on tehnyt. Ja jos sitä ei mainita ollenkaan, niin se olisi kyllä ikävää. Ja tässä nyt väitettäisiin ihan päinvastoin, että ei ole ollenkaan syrjintää sukupuolisen identiteetin pohjalta, ja se ei pidä paikkansa, siis varmasti sitä on, ja sen takia tätä emme voi hyväksyä. Muut kompromissit meille käyvät kyllä, olemme jo niistä ilmoittaneetkin. Ja meidän mielestämme tässä nyt on kyse siitä, että mitkä tarkistukset menevät läpi, ja sen pohjalta sitten päätämme, voimmeko äänestää mietinnön puolesta vai emme. Emme oikein pidä tästä tällä hetkellä, mutta jos tulee hyviä tarkistuksia, jotka otetaan mukaan, niin kuin Clivetiltä, e, sillä tavalla mietintöä parannella, niin sitten voisimme ehkä äänestää puolesta. Mutta tämä jää nyt toistaiseksi avoimeksi. Kiitos. Kiitokset Elisabeth. Sitten onko komissio valmis puhumaan? Olkaa hyvä. Vielleicht gehen wir es Licht sehen. Wer möchte? Bitte schön. Dankeschön. Äh, mein Name Kiitos. Minun nimeni on Petra Schott. Minä olen siitä osastosta, joka tulee laatimaan tämän komission kertomuksen ja voin sanoa, niin kuin kollegatkin ovat jo sanoneet, että tämä kertomus laaditaan vuoden loppuun mennessä. Ja se koskee sitten molempia direktiivejä, sekä tuota 233, siis rodun tai etnisen alkuperän perällä perusteella tapahtuvasta syrjinnästä ja sitten tästä toisesta ja, ja sitten erityistä painoa tullaan myöskin antamaan ikää rasismille. Se on mitä tässä vaiheessa voin kertoa. Und äh, nun? Kiitokset ja sitten Adam Kosa yhteenvetäen äh, tästä ei niinkään helposta äh, mietinnöstä. Köszönöm a kedves kollégák hozzászólását, és megerősítettek. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegoita näistä kommenteista ja kysymyksistä, jotka rahoittivat mieltäni. Niin pyrin ottamaan mukaan kaikkien ryhmien kannat mahdollisimman pitkälle. Tietenkään en täysin voinut tyydyttää kaikkia, mutta uskon, että suurin osa ryhmistä voi tukea tätä kompromissipakettia. Kompromissista A. Äh, olen tyytyväinen Demarien kantaa, mutta haluaisin sanoa seuraavan. Ääri. Onko äärikantojen ilmaiseminen hyväksyttävää vai ei? Tämä on keskeinen asia, siksi valitsin tämän ratkaisun tarkistuksessa A. Sitten tarkistus E. Voitte uskoa, että kollegoiden kanssa olen tätä tarkastellut. Direktiivi 78-2000. Sen, sen soveltamisala kattaa useita ryhmiä, mutta ei kaikkia ryhmiä. Kaikkiin ryhmiin ei kohdistu tutkimukset tai seurannat tai tilastolliset tiedot komission puolesta. Esimerkiksi meillä ei ole luotettavia tietoja koskien uskonnon perusteella tapahtuvaa syrjintää. Joten olen kyllä yhtä mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka sanovat, että meidän olisi mainittava kyselyt ja tutkimukset ja tiedot, jotka on käytettävissä. Kyllä se olisi mainittava. On, se on hyvin tärkeää. On mainittava myös silloin, kun tietoja puuttuu tai niitä ei ole olemassakaan. Puhumme täällä seitsemän kompromissitarkistuksen paketista. Ja olen aika luottavaisin mielin sen suhteen, että suurin osa tulee tukemaan tätä. Sitten mitä tulee tähän äh, kohta kohdalta äänestykseen, katsotaanpa tätä tarkemmin. Puhuit tarkistuksesta 37. Demarit eivät halua tätä 37. He haluavat siihen kohta kohdalta äänestyksen, tai he voisivat tukea tätä kompromissia A, jos 37 ei olisi siinä katettu. No tehdäänpä tämä selväksi niin, että äänestys sujuu hyvin huomenna. Mutta haluaisin nyt kuitenkin kiittää teitä myönteisistä palautteista. Oli suuri ilo tehdä työtä teidän kanssanne. Demari kollegani haluaa puheenvuoron. Ehkä voimme selventää tämä heti. Just wanted to repeat, maybe I... Niin, ehkä minä en puhunut tarkasti selkeästi. Tarkistus 37 peruutettiin. Se siis otettiin pois tästä kompromissista. Eli ei tässä ole mitään ongelmaa. Adam. Niin, yksi ongelma vähemmän siis Adam. Ehkä teidän pitäisi vielä kertaalleen jutella keskenään, ehkä se sitten helpottaisi huomenna äänestystä. Selvä, kiitos. No sitten, kun me olemme tätä esityslistaa muuttaneet, niin seuraavaksi kahdeksan. Birgit Sipel, ja siis aiheena on toimintaohjelma, vahva kilpailukykyinen kestävä eurooppalainen autoteollisuus, ja tässäkin on kyse kompromissitarkistuksista. Onpa jännittävää, ole hyvä Birgit. Kiitoksia. No niin, pääsin tässä nyt sitten juuri oikea-aikaisesti ääneen. No niin, tässä on siis kyseessä meidän lausuntomme tästä asiakirjasta Kars 2020. Ja haluaisin kiittää varjoesittelijä. Me pidimme yhden kokouksen ja sovimme seitsemästä kompromissista. Yhteisymmärrys on varsinkin siitä, että autoteollisuus on tärkeä teollisuuden ala. Autot ovat jatkuvasti tärkeitä liikkumuuden kannalta ihmisille Euroopassa. Ja autojen osalta tehdään paljon tutkimusta ja kehitystä, niihin liittyy paljon työpaikkoja ja Mm, jos ajatellaan näitä jatkuvia haasteita, isoja, pieniä, resurssitehokkuutta, erilaiset moottorit ja niin edelleen, niin tämä on tietysti kilpailukykykysymys, mutta se koskee myöskin työntekijöiden koulutusta, joka pitää myös ottaa huomioon. Ja se meitä on aivan erityisesti työllisyysvaliokunnassa kiinnostanutkin. Voin ehkä käydä läpi pikaisesti nämä kompromissiehdotukset Aassa me tosiaan korostamme kertaalleen vielä sitä, mikä merkitys autoteollisuudella yleensä on ja sitten mainitaan se, mitä P-kompromississa vielä edelleen kehitellään eteenpäin, että tällä alalla tehdään paljon innovaatiota. Me voimme olla esimerkillisiä myös muille alueille tällä alalla ja kannattaa investoida tähän ja sitten myös tämä on myös tärkeää työllisyyden kannalta Eli meidän pitäisi olla aina etunenässä ottamassa innovaatiota käyttöön ja näin voimme sitten myös turvata työpaikkoja. Ja sitten meillä on myös kompromissiehdotus, jossa on kyse rakenteellisista mukautuksista ja siitä, että miten me voisimme tukea yrityksiä vastaamaan näihin haasteisiin ja samalla sitten huolehtimaan siitä, että nämä tarvittavat mukautukset sitten eivät kuitenkaan saa johtaa siihen, että syntyy sosiaalisesti kielteisiä vaikutuksia tai jos sellaisia syntyy, niin ne olisivat sitten hyvin minimaalisia. Ja tässä yhteydessä myös sitten käsitellään kysymystä koulutuksesta ja sitten myös työntekijöiden mukauttamista uusiin haasteisiin. Ja sitten rakenteelliset muutokset, niin kompromissa D on kyse globalisaatiorahastosta. Se on erityisen tärkeä. Ja tällaisissa hätätilanteissa, kun tehtaita pistetään kiinni tai henkilöstöä vähennetään rajusti, niin silloin globalisaatiorahasto on tärkeä. Se pitää siis saada varhaisessa vaiheessa mukaan tuomaan apua ja tukea näille työntekijöille. Ja me todellakin kertaalleen vielä pyydämme kaikkia jäsenvaltioita käyttämään näitä mahdollisuuksia intensiivisesti. Ja sitten tämän haasteen ensin me kannatamme myöskin tällaisen tietopalvelukeskuksen perustamista, että voitaisiin yhdessä katsoa kaikki tahot, että mitä mahdollisuus on kouluttautumiseen, miten voidaan myös järjestää vaihtoja, pätevyyksien tunnustamista ja miten tämä olisi järkevintä järjestää. Ja sitten tosiaan globalisaatiorahasto jo mainittiin, sosiaalirahasto tällaisena pitkäaikaisena toimenpiteenä on tietenkin tärkeää koulutusalalla ja jotta voidaan vastata tähän uusien tekniikoiden haasteeseen työntekijöiden keskuudessa. Sitten kompromissi G, siinä kertaalleen vielä muistutamme siitä, miten tärkeä EURES on tällaisena täydentävänä välineenä Euroopan työmarkkinoilla verrattuna kansallisiin työvoimatoimistoihin. Se voi antaa ohjausta ja neuvoa työntekijöille siitä, miten kannattaisi jatkossakin kehittää taitoja niin, että saisi työpaikan tai täysipäiväisen työpaikan ja sellaisen palkan, jolla pystyy myös rahoittamaan elämänlaatuaan. Ja EURES voi tietysti sitten myöskin olla potentiaalisen työnantajien käytössä niin, että sieltä löytyy sitten tarvittavaa työvoimaa. Ja haluaisin vielä mm, sanoa siitä, että kompromissa A, kun nyt olemme täällä työllisyysvaliokunnassa, niin olemme käsitelleet myös tätä merkintäkysymystä. Tänne on tullut yksi lisäys siitä, että olisi hyvä myös, että olisi hiilidioksidimerkki. Jossain maissa tällainen on jo, mutta oli vähän kiistanalaista, että kuuluuko se tähän yhteyteen – niin, että ehdottaisimme, että kompromississa A äänestäisimme tekstiä sellaisena kuin se on, mutta sitten ottaisimme vielä lisääänestyksen tästä hiilidioksidimerkistä. Kiitos Birgit. No sitten EPPstä Veronique Lopez Fontani varjoesittelijänä. Ole hyvä. Sen. Äh, en primer lugar Haluaisin tietenkin kiittää esittelijää, Rosipeliä. On aivan totta tämä yhteistyön tekeminen. Olemme saaneet aikaan nämä seitsemän tarkistusta EPP-ryhmä voi, ne, voi niitä tukea. Sieltä on poistettu kohtia, jotka olisivat voineet olla hankalia kaikille. Ja uskon, että tuloksena on nyt teksti, joka on kaikille hyvä. Autoteollisuus Euroopan unionille ja muille alueille mukaan lukien omaani on välttämätön kasvun ja innovaation kannalta ja tästä valiokunnasta käsin on korostettava laatua ja turvallisuutta. Samoin on tärkeää panostaa siihen, että pikkuhiljaa olisi saattava tämä sektori vihertymään niin, että paremmin ympäristöä kunnioitetaan. En nyt halua toistaa sitä, mitä esittelijä jo sanoi, koska olen yhtä mieltä kaikista kompromissitarkastuksista. Keskustelimme niistä ryhmässä ja tuemme niitä. Halusin sanoa, että on hyvin tärkeää, että mainitaan tarve käyttää olemassa olevia Euroopan rahastoja, erityisesti Euroopan sosiaalirahastoa, jotta siitä tuet tuettiin, tuettaisiin työntekijöiden pätevyyden päivittämistä ja tuleviin tarpeisiin sopeuttamista. Samoin globalisaatiorahasta olisi hyödynnettävä näiden työntekijöiden tukemiseksi, jotka ovat kärsineet näistä rakennemuutostoimista. Kompromissi C on tässä hyvin tärkeä. Siinä puhutaan pitkän aikavälin strategioista, jotta voitaisiin ennakoida alana tulevat toim to, tarpeet ja voitaisiin minimisoida vaikutuksia, joita voi tulla tuotannon muutoksella, niin kuin teemme myös Serkasin mietinnössä. Uskon, että tämä voi olla hyvä lausunto ja toivon, että voimme sen hyväksyä. Onnittelut valmistelijalle. Siinä kaikki. Kiitokset. Sitten Phil Benjen liberaalin puolesta. Kiitoksia, niin minäkin haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä. Ja hyvin pitkälti olemme olleet ihan samalla linjoilla. mielestäni tässä on kyseessä hyvin myönteinen mietintö. Tämä on tärkeä asia myös omalle vaalipiirilleni, jossa autoteollisuudella on valtava työllisyys- ja innovaatiopotentiaali. Ei pelkästään potentiaali, vaan sitä siis siellä on. Vaalipiirissäni on juuri kerrottu siitä, että meille tulee 17 000 1700 uutta työpaikkaa, koska siellä on tehty uusia innovointeja. Ja olemme saaneet nähdä, että tämä toimiala on tuonut yli 10 000 työpaikkaa pelkästään minun vaalipiirissäni. Tiedän, että valmistajat ovat minun alueellani käyttäneet jo tutkimus- ja kehitystyöhön EU-varoja aiemman ohjelman puitteissa, että olisi voitu parantaa ei pelkästään polttoaine taloutta, vaan, taloudellisuutta, vaan myös tuotteiden kestävyyttä. Voimme tukea kaikkia näitä tarkistuksia nyt joka ikistä. Kaikkia kompromisseja kuitenkin. ja niin sanottu huomio meidän ehdotuksemme ja olemme saaneet nähdä myös erittäin rakentavia myönteisiä ehdotuksia muilta ryhmiltä. Kompromissi A on erityisen myönteinen ja korostaa juuri niitä kohtia, joita aiemminkin esitin autoteollisuuden potentiaalista. Tässä on keskitytty erityisesti kansalaisten kouluttamiseen ja uudelleenkouluttamiseen, jotta voidaan hyödyntää kaikkia mahdollisuuksia tällä toimialalla. varjostelijan kokouksen aikana. Ja tämän työn aikana olen pyrkinyt toimimaan myönteisellä tavalla, koska tässä välillä näytti siltä, että ollaan menossa todella synkistelemään tietyillä alueilla, joissa autoteollisuus on laskussa. Enkä halua, että tästä tulee pelkästään uusi keskustelu siitä, että saneerataan koko toimiala. Kyllähän sekin on tärkeää, mutta meidän tulee katsoa myös näitä myönteisiä tarinoita ja sitä, mahdollisuutta, joka tämä alue, ala luo uusille työpaikoille. Se nuortuu ja se on menestystarina ja me haluamme, että tämä menestystarina jatkuu. Meillä on eurooppalaisia rahoituslinjoja tässä, jotka voivat auttaa autoteollisuutta kilpailemaan myös maailmanlaajuisesti ja tehdä sitä eurooppalaisen menestystarina. Um, Kiitoksia. No muut jäsenet eivät pyydä puheenvuoroa. Eli seuraavaksi sitten komission edustaja äh, Rova Kunova. Um. Kuksova, niin. Minä olen täällä yrityspääosaston edustajana ja vastaamme tästä tiedonannosta ja äh, kiitän teitä rakentavista kommenteista ja meillä ei ole mitään erityisiä kommentteja omasta puolestamme. Kuksova. Kiitos, Rova Kuksova. No, Pirkit sitten vielä lopuksi ja huomenna sitten äänestetään. Niin, huomenna äänestetään. Haluaisin tosiaan kiittää kollegoita vielä yhteistyöstä ja kollega Benia siitä, että hän puhui vielä tutkimuksesta ja kehityksestä, koska toden totta, eihän tässä ole kyse mistä tahansa autotelusta, vaan tosiaan esimerkillisestä autoteollisuudesta, uudenlaisia moottoreita, polttoaineiden käyttöä ja kulutusta ja sitten materiaalienkin osalta, joita käytetään niin, että kyllä nämä tarkistukset vievät tekstiä ihan hyvän suuntaan ja varmasti huomenna sitten äänestyksessä saadaan hyvä tulos. Kiitos ja huomenna on sitten tosiaan äänestys ja ITRE äänestää sitten vasta 17.10 ja toivottavasti pitävät sitten siitä, me, mitä me huomenna päätämme. Ja sitten kohtaan yhdeksän. Valmistelija on myös paikalla François Castex ja aiheena siis Euroopan unionin kilpailupolitiikka. Ole hyvä. Merci, monsieur le président. Bon, nous avions, euh... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin viime viikolla näimme keskustelussa, olimme pitkälti samoilla linjoilla tässä valiokunnassa koskien tätä lausuntoluonnosta. Tämä vahvistui, kun laadimme kompromissitarkistuksia. Meillä on kahdeksan kompromissitarkistusta, eli lähes koko lausunto on nyt katettu kompromisseilla Ja näin käsittääkseni koko valiokunnan kaikki poliittiset ryhmät ovat tässä mukana. En tiedä, haluatteko, että tarkemmin käyn niitä läpi. Niin, tämä lausuntohan on komissiolle ja kilpailupääosastolle suunnattu kilpailuoikeudessa Euroopan unionissa olisi siis suojeltava strategisten alojen tilannetta ja sosiaalipolitiikkaa olisi huomioitava Lissabonin sopimuksen edistysaskeleet erityisesti artiklassa 9 ja 14 ja pöytäkirja 26 koskien yleistä etua koskevia palveluja. Sosiaali, sosiaaliset yhdistettyä koskevat palvelut eivät kuulu ki, kilpailukykylainsäädäntöön siinä mielessä, että ne vääristäisivät kilpailua, vaan nämä ovat palveluja, joita tarjotaan alueilla, eivätkä ne vaikuta rajat ylittävään kilpailuun. Jos kollegoilla olisi nyt jotain lisättävää, niin käyhän sen voimme tietenkin äänestää tästä lausunnosta huomenna. Varmaankin se saa laajan enemmistön taakseen. Kiitokset, äh, hyvä François. David Kasa pyytää puheenvuoroa EPPn puolesta siis. Grazie, president. Kif eh, diġant għal dan il-rapport ma tässä on todettu se, että tämä mietintö ei ollut mitenkään erityisen ristiriitainen. Tiedämme, että kilpailupolitiikka on oleellisessa asemassa sisämarkkinoilla, jotta sisämarkkinoita vahvistettaisiin. Kuitenkin kilpailupolitiikasta on vielä hyötyä niin, että jäsenvaltioiden kuluttajia voidaan suojella paremmin. Olen ilahtunut näistä kompromissitarkistuksista, joita meillä on. Ja varsinkin niitä kohtia, jotka, joiden avulla suojellaan kuluttajaa. Se kohta, jossa pyrimme vähentämään petoksia mahdollisimman paljon, veropetoksia siis, on tärkeää. Ja se, että pyritään myös ehkäisemään sosiaalista polkumyyntiä, jota Euroopan unionissa on. Nämä kohdat ovat hyviä. Itse olen esittänyt kymmenen tarkistusta. Ne kompromissit, joihin pääsimme, ovat erittäin tasapainoisia ja haluan kiittääkin tässä suhteessa esittelijämme erinomaisesta työstä ja siitä yhteistyöstä, joka meillä on eri tahojen kanssa, kuten myöskin varjoesittelijän kanssa. Haluan myös kiittää erittäin tasapainoista mietinnöstä. Kiitoksia. Kiitokset. No tämähän näyttää hyvältä. No sitten ö, ö, liberaalin puolesta ö, joku, joka on tänään aika paljon äänessä, nimittäin Filip. Yes. Yes, they, they all come along together, don't they? Eh? <laughs> Yet again it's... Niin. Tämä on yksi niistä asioista, mitä minä, missä minä Varjo esittelijänä. Kiitokset esittelijälle hyvästä työstä ja siitä, että tässä on nyt laadittu tai saatu yhteen nämä kompromissitarkistukset. Monet niistä on otettu huomioon ja varmasti suurin osa kompromissista voimme tukea aina. Ainakin A ja F kohtaa kannatamme ei selkeästi kilpailukyvyn roolin määrittelee niin, että täytyy olla yhtäläiset toimintaehteet, esteet ja markkinoita toimia moitteettomasti. Ja sitten FS on selkeys koskevia sääntöjä niin, että me, mitä tulee yleisöön ja sosiaalipalveluihin, tämä on sellainen asia, joka varmasti hyödyttää kaikkia sapolia. No sitten Eh, tämä täyteen parantaminen, jolla voidaan työttömyyttä torjua, se on hyvä ajatus. Ja sitten myöskin hyvä, että on otettu myös kohdassa G meidän kommenttimme huomioon. Varmasti tämä jouston ajatus eh, siinä mielessä, että päästään tiettyihin ympäristö- ja sosiaalitavoitteisiin on riittävä ja on hyvä, että esittäjä on sen huomioon. Myöskin H-kohta olemme iloisia siitä, että esittäjä on tehnyt niin rakentavaa työtä komission pyrkimykset eivät saisi poistaa parlamentin roolia, mutta tietenkin kilpailukyvyn täytyy noudattaa myös muita EUn ja kansallisia prioriteetteja. Kiitos näistä rakentavista kompromisseista. Suurin osa niistä tuen kyllä. Ja varmasti meillä on aika pitkälti yhteisymmärrys saavutettu tällä alalla. Kiitoksia Filip. No entä sitten joku muu vielä, joka ei ollut varjo esittää, mutta joka haluaisi käyttää puheenvuoron? No ei. No sitten komission edustaja äh, Rova Kroms. Uh, sorry, Mrs. Broms is not here, so... Anteeksi, vaan Broms ei olekaan paikalla, joten tässä vaiheessa meidän ei ole kommentteja. No ei sitten, eli François vielä, ole hyvä. Monsieur le Président, je n'ajoute... Puheenjohtaja, en halua lisätä enää mitään siihen, mitä kollegat ovat jo sanoneet. Haluaisin vain kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöhengestä ja rakentavasta työstä. Uskon, että saamme hyvän lausunnon ja toivon, että Ekon valiokunta huomioi sen. François, morgen. Kiitokset François. No huomenna äänestetään ja Ekon sitten 17.10. äänestä asiasta. No seuraava asia kuuluu Antigoni Papadopoululle. Hän on ilmeisesti tulossa tänne. Odotetaanko kaksi minuuttia? Hän on tulossa. Ja? Pidämme kahden minuutin tauko, niin että pääsemään jutustelemaan. Selvä, kaksi minuuttia.

So, meine Damen und Herren, wir können mitmachen. No niin. Nyt voimme jatkaa ja koska tätä seurataan internetissä ja sadat tuhannet ihmiset meitä seuraavat netissä niin sanoisin nyt vielä selvyyden vuoksi, että kyllä me aina pidämme kiinni esityslistasta, mutta kun samalla meidän jäsenemme ovat myöskin muissa kokouksissa, joissa myös äänestetään, niin he joutuvat juoksemaan salista toiseen ja tämä ei ole suinkaan yksinkertaista. Eli ei tämä ole mitenkään kunnioituksen puutetta, vaan sitä, että meillä on niin paljon tekemistä ja toivottavasti tosiaan kansalaiset eh, sen nyt sitten muistavat myöskin ja 25.5. sitten eh, eh, tulevat ihmiset surunsa joukon valitsemaan ja valitsevat parlamentin jälleen hienoja tyyppejä. No niin, sitten seuraavaksi kiintoisa teema, mm, kolmansien maiden kansalaisten maahantulo, opiskelua, tutkimusta, ja vaihtoa, palkantaharjoittelua varten. Antigoni, eh, myöskin hieno tyyppi, voin tämän heti suoraan päätä sanoa, ja sitten täällä on myöskin komission edustaja paikalla ja o, olemme iloisia tästä jännittävästä keskustelusta. Antigoni. Chair, I appreciate your comment because... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Arvostan tätä kommenttianne, koska tässä on useita ongelmia. Useita asioita samanaikaisesti. Olemme neuvotelleet tästä asiasta, kuten, koska kuten tiedätte, ensinnäkin sanon, että tämä komission ehdotus annettiin meille ennen kesälomia, kuten mainitsin Meitä pyydettiin kesäloman aikana lähettämään tarkistukset. Niitä tuli paljon. 158, jos tarkempi ollaan. Ja varjoesittelyiden kanssa kaikista poliittisista ryhmistä olemme yrittäneet esittää mekanismeja, jonka avulla voidaan keskustella tästä kaikesta. Ja nyt olemme pyrkineet löytämään kompromisseja kaikkien poliittisten ryhmien kanssa – koska meillä on kolme asiaa, on oltu eri mieltä. Yksi niistä koskee kohtelua. yhdenvertaista kohtelua ja näin on, meillä on ollut useita eri luokkia näissä kolmen, äh, kolmannen maan kansalaisissa, opiskelijoita, aupaireja, ties mitä. Eikä ole ollenkaan helppoa sisällyttää kaikkea yhteen paperin se ei ole ollut, no, paperi ei ole suinkaan selvä sanainen sen suhteen, mihin tässä pyritään. Me kävimme eilen iltapäivällä keskustelua komission kanssa siitä, jotta voitaisiin hieman selventää niitä vastauksia, joita saatiin edellisen keskustelun jälkeen. Eli nyt voin ilahtuneena todeta, Näiden kompromissien avulla on pyritty pääsemään hyvän tasoiseen sopimukseen ja jos sopimukseen päästä kaikista kompromisseista, niin sitten yksittäisesti poliittisena ryhminä äänestämme niiden, niistä. Minun tehtäväni esittelynä on varmistaa, että Euroopan unioni suojaa kolmansien maiden kansalaisia. Paras tapa tehdä näin on tarjota tasaveroiset, äh, tasaveroinen toimintaympäristö ja samalla taata tasaveroinen kohtelu kaikille kolmansien maiden työntekijöille ja samalla myös taistellaan tai tota, pyritään torjumaan tuota sosiaalista polkumyyntiä. Kiitän varjoesittelijöitä kaikista poliittisista ryhmistä yhteistyöhalukkuudesta ja myös sihteeristöä ja sen henkilökuntaa. Näissä 20 kompromississa on joitakin sellaisia, joista päästään sopimukseen joko EPPn kanssa, joistain vihreiden, joiden joistakin Aldessa. Ja sitten aiomme esittää päivän loppuun mennessä uusia kompromisseja, jotta saadaan aikaiseksi hyvä sopimus. Ja kolme pääkategoriaa, joissa meillä on ollut ongelmia, ovat koskeneet aupairien ikää 18-35 ehdottiin, toiset ehdottivat 18-30 vuotta. Minusta meidän täytyy asettaa yläraja, koska aupairit eivät voi olla 40 tai 50. Kyllä heillä pitää yläikäraja olla. Tässä nyt on pohdittu, onko tässä kyseessä 18-50 vai 18-55. Toinen kohta koskee näitä työtunteja, joita opiskelijat voivat tehdä, jos kolmansien maiden kansalaiset tulevat jäsenvaltioihin työskentelytarkoituksessa, niin kyllä heillä nyt ainakin pitäisi olla tarjolla joku vähimmäismäärä työtä tässä puhutaan noin kymmenestä tunnista, siis vähimmäismääränä. Meillä on myös eroja poliittisten ryhmien asenteista. Ihan totuuden sanoakseni jäsenvaltioiden täytyy päättää siitä, miten monet ihmiset voidaan valit- ovat valittavissa, koska tilanne vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Ne asiat, joissa meillä on suurimmat ongelmat, koskevat tasavaroista kohtelua, koska komission tavoitteena oli asettaa tutkijat suosituimmuusasemaan. Esimerkiksi silloin, kun työ on päättynyt tutkimuksen parissa, niin he voivat jäädä vaikkapa puoleksi vuodeksi vuodeksi jäsenvaltioihin ja voivat tehdä työtä tai aloittaa vaikka oman yrityksensä. Ja nämä ihmiset komission mukaan pitäisi silloin rinnastaa tavallisiin kansalaisiin. Komission tarkoituksena on tarjota tasaveroinen kohtelu, jos työluvan mukaisena heitä kohdellaan työntekijöinä. Jos heillä on lupa työskennellä, niin siinä ominaisuudessa heidän pitäisi saada toimia. Tämä on se alue, jossa olemme käyneet jonkun verran keskusteluja, jotta saisimme selville, mikä on paras kompromissi ja näin aiomme tehdä myös tämän kokouksen jälkeen, että katsomme sitten, mitä varjoisitella on sanottavana. Mutta tästä täytyy, tästä täytyy toimia mahdollisimman nopeasti, koska äänestys on huomenna. Kiitoksia. Ja kiitoksia myös varjoesittelijöille. Sydämiset kiitokset. Niin, kyllä teillä töitä liittää vielä tänä iltana. Teidän on pakko tehdä töitä. Sitten Sari EPPn esittelijä. Kiitoksia. Arvostan suuresti valmistelijan ponnisteluja näin lyhyessä ajassa. Ja varsinkin eilen ja tänään olemme pyrkineet hyvä, hyviin kompromisseihin. Olen varsin luottavaisin mielen, että saavutamme kyllä maalin ennen huo, huomista. Kuten valmistelija sanoi, silloin kun komissio oli laajentamassa soveltamisalaa tutkijoista ja, ja opiskelijoista näihin muihin luokkiin, niin siitä samalla aiheutuu tiettyjä ongelmia, varsinkin kun meillä on tämä yhden luvan direktiivi ja meillä on sinisen kortin direktiivi, meidän olisi seurattava jo olemassa olevaa linjaa siellä. Mutta sitten kun ajatellaan yhdenvertaista kohtelua, olisi pidettävä mielessä, että emme ole luomassa suotuisempaa kohtelua kolmansien maiden kansalaisille verrattuna EUn kansalaisiin, Joten Siksi F ja S-kompromissit ovat erityisen tärkeitä. S on artiklasta 21 ja F on tästä johdantosakappaleesta 36. Joten kyllä haluaisin vieläkin muotoilla tämän tällä tavalla. Komissiohan sanoi, että me emme voi luoda uusia oikeuksia tällä direktiivillä, vaan tämä pitäisi olla samalla linjalla kuin yhden luvan direktiivi, joten kyllä se on pidettävä samassa urassa. Tästä syystä minulla on vielä joitakin sanamuotoja, jotka haluaisin tuonne saada mukaan. Emme voi sanoa vain, että voisimme myöntää yhdenvertaisen kohtelun esimerkiksi sosiaaliturvan osalta näille henkilöille, koska emme ole sellaista taanneet myöskään EUn kansalaisille, joten pidetäänpä tämä nyt, tämä linja selkeänä. Haluaisin tänne yhden lauseen lisätä, eli ainoastaan mikäli jäsenvaltiot pitävät heitä työntekijöinä ja heidät on päästetty jäsenvaltioiden alueelle työtä tekemään, koska tämän yhden luvan ajatushan on juuri se, että henkilö saa mahdollisuuden tulla jäsenvaltioon tekemään työtä. Tämän mahdollisuuden, tämä mahdollisuus annetaan yhden ainoan luvan kautta. Ja nyt puhutaan työntekijöistä, työntekijöistä mutta nyt meillä on näitä uusia ryhmiä. Joskus kyseessä ovat työntekijät, mutta aupairit esimerkiksi eivät tee työtä työsopimuksella, vaan he ovat jotakin muuta. Myös palkalliset harjoittelijat ja vapaaehtoistyöntekijät ovat jotakin muuta sitten emme voi sanoa, että kaikille näille henkilöille annetaan koko sosiaaliturva, koska eivät he ole työntekijöitä. Yhden luvan per, direktiivin per, peria, perusteella heidän pitäisi olla työntekijöitä. Ja meidän pitää huolellisesti muotoilla tämä SIF-kompromissi. Muussa muulta osin varjoesittelijöiden ja ryhmien välillä olemme löytäneet oikein hyviä kompromisseja ja toivon, että saamme työn valmiiksi ennen huomisaamua. Ja voimme äänestää siitä huomenna. Kiitoksia vielä kerran valmistelijoille ja varjoesittelijöille. No, yöstä tulee varmasti mukava. Sitten äh, Jean, haluaisitko sinä olla mukana kompromissin laadinnassa? Thank you. Well, some of us are going to be involved with supplement. Kiitoksia. No, jotkut tosiaan käsittelevät myös äh, lisäeläkkeitä tänä yönä, niin että on tulossa tosiaan jännittävä yö. No, sitten toisaalta mm, nämä kompromissit, äh, jotka meidän nyt ovat edessämme, niin me kaikki tietysti ymmärrämme, että millä aikataululla tätä asiaa on käsiteltävä, mutta meidän mielestämme kompromissit menevät kyllä vähän päinvastaiseen suuntaan kuin mitä meidän tarkistuksemme. Eli tuskinpa vain meidän nimä löytyy näiden kompromissien alta. Yksi kysymys koskee sitä, mitä tässä nyt mainittiin, yhtäläinen kohtelu. Ja meidän kantamme on aina ollut se, että meidän pitäisi siirtyä sinisen kortin suuntaan ja olemme sitä myös tämän yhdistelmäluvan kohdalla aina ajaneet. Ja emme millään haluaisi kyllä nyt sitten palata niistä oikeuksista, jotka jo sinisellä kortilla on myönnetty tutkijoille ja muille, jotka ovat tässä rinnastettavissa. Sitten työaika mikä siinä sitten olisi lähtökohta. No, voisimme hyväksyä komission ehdotuksen, eli 20 tuntia. Jos ihmiset haluavat aloittaa kymmeneltä, niin emme sitten kymmenestä, niin emme halua siis sitten mitään yli yläraja asettaa, koska monissa jäsenvaltioissa vaikka olisikin yläraja, niin sitä kuitenkin sitten käytetään ikään kuin tällaisena uhkana tai pelotteena se niille, jotka tekevät tunnin tai kaksi liikaa ja sitten uhataan ilmiantaa viranomaisille, jos tässä ei pysy. Eli tämä on vähän hankala juttu. Sitten aupairin ikä. Olen tietoinen siitä, että meillä on Euroopan neuvoston sopimukset vuodelta 1969, mutta ehkä me pitäisi päivittää tätä tilannetta verrattuna tähän politiikkaan, jota Euroopan unionissa harjoitetaan ja varsinkin tietäen, että meillä on hyvin menestyksekkäitä järjestelmiä Euroopan unionissa, kun esimerkiksi ikääntyvät toimivat aupairina ja ryhtyvät tekemään töitä, joita he eivät voineet nuorena 18-vuotiaina tehdä tai eivät uskaltaneet tehdä. Niin ihan hyvä, jos pannaan tähän ikäraja ja sen suuntaisia meidän taristuksemmekin olivat. Ymmärrämme, että tässä tarvitaan jonkinlaista kompromissia poliittisten ryhmien välillä, mutta me emme tule tässä varmaan olemaan mukana tässä kohtaa. Olen pahoillani. Kiitos. Puhuit tässä selväsanaisesti. Kiitos. Onko joku muu kuin varjoesittelijä, joka haluaa käyttää puheenvuoron? Ei vai Filip? Ei. Selvä. Haluatko siis käyttää? käyttää liberaalien puolesta, siis Hirsin puolesta puheenvuoron, ei et tästä asiasta. No sitten Euroopan komission edustaja. Thank you, Mr. Chairman. I will, uh... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aion kommentoida vain kohtaa, josta on jo keskusteltu aiemmissa kokouksissa, josta on tänään jälleen keskusteltu tasaveroinen kohtelu ja jälleen kerran näkemys siitä, siitä mikä näkemys komissiolla on, kun puhutaan tutkijoista, jotta tässä nyt ei mentäisi enää askelta taaksepäin niistä eduista, joita tutkijoilla tällä hetkellä on tämänhetkisen direktiivin puitteissa. Meidän täytyy poikata tästä yhden luvan käytännöstä opiskelijoille. Ehdotamme sitä, että tämän yksittäisluvan puitteissa. Opiskelijoille on opiskelijat täysin sen piiriin, mutta meillä on jäsenvaltioille myös mahdollisuus tarjota joitakin poikkeuksia. Ja emme aio niitä kyseenalaistaa. Muut ryhmät, niiden tulisi kaikkien saada tasaveroinen kohtelu, mutta aivan kuten esittelijä on juuri todennut, ne, joita pidetään työntekijänä, meidän pitäisi myöskin kuulua tämän yhden yksittäisen luvan piiriin. Ja toivon, että tässä suhteessa komission kanta on nyt tullut selväksi. Kiitoksia. Sitten keskustelun päättää Antigoni katsotaanpa mitä kaikkea tänä yönä vielä tapahtuukaan. Yes, we shall definitely... Todellakin tämä pitää saada valmiiksi. Olemme päässeet jo varsin pitkälle. En halua tehdä ehdotukseen poisumme. Sitten tämä yläikä, yläraja 20 tuntia pidetään ja otet, tehdään tarkistuksia, mutta lähetän nämä kirjallisena. Emme mitenkään koita nähdä tilannetta vääristyneenä, vaan haluamme tyydyttää kaikkia poliittisia ryhmiä pyrimme pysymään keskitiellä. Eilen komission kanssakin keskusteltiin ja haluaisimme ottaa huomioon se, mitä sanottiin artiklasta 36. Siinä täsmennetään – mitkä ovat äh, palkattuja ja palkattomia harjoittelijoita. Ja tässä sovitaan myös perussopimuksen artikla 78. Meillä on erilaisia luo- äh, opiskelijaluokkia. Ja voimme katsoa, kuinka sääntöjä voidaan soveltaa. Saimme tämän asiakirjan ja pidämme sen mielessä ja varmaan pääsimme sopimukseen. Toivon, että huomenna meillä on äänestysluettelo valmiina. Ja kompromissit kaikilta poliittisilta ryhmiltä. Ähm, Kiitos. Huomenna äänestetään ja live-valiokunta sitten 17. lokakuuta. No niin, sitten seuraavaksi Edith Powerin pitäisi olla papereitteni mukaan täällä, mutta en tiedä, onkohan täällä paikalla. Pitäisikö sitten Jean Lambertin lausunto ottaa ensin, koska me pitää käyttää tämä aika hyväksi. Jean on paikalla. Eli seuraavaksi sitten tosiaan tämä Moviete-strategia. Voisitko mitenkään olla niin kiltti, että esittelisit tämän? Just let me find the, uh, the correct folder so that we don't go into um, the wrong topic. Uh, members will remember... Koitan löytää paperit, niin jäsenet varmaankin muistavat, että tämä lausunto on ympäristövaliokunnalle. Se on vastuuvaliokunta niin se vastaa tässä komission kuulemiseen koskien muovijätteitä. Ja me tarkastelemme täällä niitä seikkoja, jotka voivat vaikuttaa työllisyyteen ja koulutukseen ja terveyteen ja turvallisuuteen. Meillä on useita tarkistuksia eri poliittisilta ryhmiltä. Kaiken kaikkiaan onkohan niitä 30, ja ne ovat kaikki hyvin rakentavia, ja ne menevät samaan suuntaan. Olen siitä oikein kiitollinen. Olen myös kiitollinen näistä tarkistuksista, ja varmaankin voimme löytää kompromisseja melkein kaikkiin kohtiin, joihin on tullut useita tarkistuksia. Kohta yksi, se koskee vaikutuksen arviointeja, kun ajatellaan tekniikkaa, joka vaikuttaa ympäristöön. Yritän löytää siihen kompromissin, joka perustaa Jean Benamiesin tarkistukselle. Siinä on tärkeitä kohtia. Tämä on siis tarkistus neljä. Myös kollegat Sogor ja muut ovat tehneet tähän huomiota varmaankin löydämme hyvän sanamuodon. Sitten kohta kaksi, siihen tehty kuusi tarkistusta. Halutaan tukea niitä aloja, joilla on potentiaalia löydä työpaikkoja. Varmaankin saamme kompromisseja kolmen kohdan ympäriltä. Ensinnäkin työn laatu niin, että saadaan kunnollisia työpaikkoja. Erityisesti muovikierrätyksen alalla – sitten hiilisen sektorin ja talouden kehittämisestä. Tästä tulisi toinen akseli tarkistukselle. Sitten kolmas liittyy joihinkin virastoihin ja alue- ja paikallisviranomaisten tilanteeseen. Voisimme vahvistaa näitä ja varmaankin löydetään sopivat sanamuodot näihin. Sitten kohta neljä. Siihen ei välttämättä tarvita kompromissia, vaan voimme vain ottaa mukaan nämä kohdat, joihin on viitattu. Ehkä tarkistus 19 kollega Papadopulolta. Mm, siinähän puhutaan näistä luvuista, jotka liittyvät äh, tarkistukseen, jonka minäkin olen tehnyt, joten katsotaan, että nämä saadaan mukaan. Sitten kohta viisi innovaatiosta tällä alalla. Uutta teknologiaa on tulossa. Olisi katsottava, kuinka lasketaan riskin taso. Tässäkin varmaankin löydetään kompromisseja, kun vähän pyöristellään sanoja. Tarkistukset 22-23 olivat tästä. Sitten 24 tarkistukset Steinruck, ehkä voitaisiin vähän neuvotella, mutta pienillä sanamuotomuutoksilla varmaankin mahdollisesti löydämme sovinnon saa nähdä sitten. Kohta kuusi, taidot ja koulutus. Pitäisi katsoa löydettäisiin sellainen rakenne, jossa saadaan mukaan kaikki nämä elementit, joita kollegat ovat tuoneet esille koskien sosiaalirahaston hyödyntämistä koulutuksessa ja ja sitä, kuinka työn äh, statuusta parannetaan monilla kierrätysalan aloilla. Ihmiset näkevät sen ikään kuin työnä äh, roskien parissa ja ne, parissa ja näin ollen koko työ on roskaa. On hankkeita, jotka ovat osoittaneet, että jos tällä alalla tehtäisiin har- harjoittelua, niin ihmiset ymmärtävät paremmin, mitä työtä he tekevät, ja näin parannettaisiin tämän alan työn statuusta ja lisättäisiin äh, potentiaalisesti korkeasti, korkeammin koulutettujen työntekijöiden mukaan tulee ja, ja näitä vastuuhenkilöitä. Sitten täällä on pari erillistä tarkistusta tähän. Yksi niistä koskee, tai kaksi koskee jätteiden vientiä eri puolille maailmaa ja miten ne vaikuttavat siellä – Yksi niistä on oma, niin sitten tietenkin mielelläni hyväksyn sen, mutta kyllä hyväksyn tämän toisenkin, joka koskee samaa asiaa. Sitten on vielä erillinen tarkistus 16 Benamilta, joka käsittelee laajempia yhteyksiä. Hyväksyn senkin mielellään. Varmaankin voimme tehdä yhteistyötä koskien kaikkia näitä kollegoiden tekemiä ehdotuksia ja toivon, että saamme aikaa vielä kuitenkin vahvan tekstin, joka sitten löytää tiensä myöskin lopulliseen mietintöön ympäristövaliokunnassa. Kiitoksia. Ja kiitokset myös tarjouksesta varjoesittelijälle. Ensimmäiseksi Antigoni, joka on nyt tullut paikalle, hän on varjoesittelijä. I was a little bit mixed up because I was... Uh... Hetkinen, nyt olen tässä vähän sekaisin, kun vain pohdin sitä, mitä tässä edellisen kohdalla tapahtuu. Ai niin, no, Meillä on itse asiassa tähänkin kommentoitavaa. Hetkinen. Okay. So in this one, uh, we... Tässä kohdin olemme sitä mieltä, että EU 2020, sen tulisi viedä todellakin tätä järjestelmää eteenpäin. Olemme samaa mieltä useista, useimmista tarkistuksista. Joissain kohdin me olemme hieman epäröineet, mutta olemme yhdessä esittäneet noin eh, seitsemän tarkistusta. Ja olemme pääperiaatteessa keskittyneet siihen, että pitäisi ottaa huomioon yhteiskunnalliset vaikutukset, joita uudella ympäristöpolitiikalla on. me olemme maininneet sen, että EU-lainsäädännön täysi täytäntöönpano 72 miljardia vuodessa – ja jos otetaan huomioon 42 miljardin lisäys jätesektorille, on erittäin tärkeä. Nämä luvut pitää ottaa ehdottomasti huomioon. Olemme painottaneet, painottaneet myös sitä, että pelkästään muovin kierrätys saattaa luoda 160 000 uutta työpaikkaa 27 jäsenvaltiossa, jos kierrätys nousee 70 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteenamme siis on näiden tarkistustamme avulla korostaa sitä, että nämä kierrätystoimiala tarjoaa työllisyyspotentiaalia, sitä ei tulisi vesittää. Kuitenkin tulee ensin vähentää tuota raaka-aineriippuvuutta, koska se on haaste, joka tarjoaa myös uusia työllisyysmahdollisuuksia. Kuten totesin, useimmat tarkistukset ovat sellaiset, jotka voimme hyväksyä, mutta olemme epäröineet vain kahden kolmen kohdalla, jota, ne, jota on esitetty. Se heijastuu siitä, että meillä on, heijastuu siinä, että meillä on tuo miinusmerkki sitten äänestysluettelossa niiden kohdalla. Philip. Uh, Kiitoksia Liberaanin puolesta jälleen kerran Philip Benjen. Kiitoksia. Niin minä oli erittäin tärkeä toimia varjoesittelijänä tässä asiassa, koska tosiaan se on ollut minulle tärkeä, nimittäin voi jätä tärkeä aihe jo vuosien ajan, joten mielelläni toimin varjoesittelijänä. No, olen samaa mieltä esittelijän kanssa tosiaan jätteiden hallinnoista, erityisesti muovista. Ja ekoinnovoinnilla tulee olemaan merkittävä potentiaalinen rooli tuopäkyön luomisessa. Ja meidän pitää myös varustaa kansalaiset sellaisilla taidoilla, että he pystyvät pääsemään näihin työpaikkoihin käsiksi siitä, että työn statusta jätealalla pitää nostaa. Olemme nähneet tällaista uutta uudenlaista brändäystä jätehuoltoalalla ja tämä on varmasti ihan myönteinen asia. Nämä jättämäni tarkistukset ovat sellaisia, että niiden on tarkoitus vahvistaa tekstiä pitäisi käyttää ehkä uudelleen käyttöön mieluummin kuin kierrättäminen. Se on tärkeää työpaikkojen kannalta ja myös sen suhteen, miten jätettä käsitellään. Ja sitten tämä on hyvä paikka myös puhua ammattikoulutuksen hyödyistä ja oppimisesta, ja olen tästäkin tehnyt tarkistuksen. suuren osa näistä jätetystä tarkistuksista ovat ihan hyviä, ja voimme suurinta osaa niistä tukea. Joten mielelläni teen yhteistyötä varjoesittelyn ja esittelijän kanssa ja saamme aikaiseksi varmaan kompromissiehdotukset. Kiitos Filip. Onko joku vielä jäsenistä, joka halusi käyttää puheenvuoron, joka ei ole toiminut varjoesittelijänä? Ei. No sitten komissio rouva Steffner. Sorry, Frau Steffner is not... Valitettavasti edustaja Steffner ei ole myöskään tällä paikalla, joten ei kommentteja. Gut, debatte wird ab. Selvä. No, keskustelu näin lyhenee. Jean, ole hyvä. Varmaan voit pari minuuttia vielä käyttää. Nyt me kyllä voimme kuunnella sinua. Yleensä saamme vain minuutin tai pari. Ja jos meille annetaan enemmän, niin sitten on ehkä melkein mahdoton lopettaa. No, kiitoksia joka tapauksessa näistä oikein hyödyllisistä huomioista kaikille. Täällä on sitten lisää kohtia mainittu. Meidän kyllä pitäisi vahvistaa tätä työpotentiaalia, mitä täällä on. Ihmiset ihmettelevät, että mistä työpaikkoja tulee. Tämä on yksi niistä alueista, joilla todella voimme panostaa työpaikkojen luomiseen. Täällä on toki kysymyksiä koskien ammattikoulutusta. Se on hyvin tärkeä ja täällä on myös seikkoja, joihin viitattiin, nimittäin koskien sitä, miten tämä suhtautuu resurssiintensiteetin vähentämiseen. Tämäkin on tärkeää. että puhutaan 50 prosentista muovijätteestä, joka päättyy kaatopaikoille, missä siitä ei ole mitään hyötyä planeetalle eikä taloudelle eikä työllisyydelle, joten varmastikin paljon voidaan tehdä Tiedän, että ympäristövaliokunta myöskin katsoo asiat tästä vinkkelistä ajatellen resurssien potentiaalia sen sijaan, että todellakin nämä jätteet pääsisivät, päätyisivät tuonne meriin ja kaatopaikoille. Enköhän usko, että jotakin hyödyllistä tämän kanssa saadaan aikaan. Kiitoksia kollegoille ja ollaanpa yhteyksissä kompromissien puitteissa. Kiitokset ja kiva olet niin joustavaa. Nyt siis aikataulusta vielä 17.10. me äänestämme sitten Envi 5.11. Ja toivottavasti ottaa kaikki meidän viisaat ajatuksemme vastaan. Sitten Edith Bauer, nyt on sitten sinun vuorosi. Nyt sitten kirjoitan takaisin sen, minkä ylihyppäsimme aikaisemmin, kun Edith on niin kovin kiireinen ja hän kävi muissakin valiokunnissa. Ja tässähän on siis kyse sukupuolinäkikohdista, romanin väestön osasta koskevat kansalliset strategiat. Ole hyvä. As you have uh, seen, we just uh, up to the last minute try to find some yritin ihan viime hetkeen asti tässä saada aikaan jotain järkeviä kompromisseja ja muutimme näkemyksiämme joistakin kysymyksistä. Meillä on kymmenen kompromissia. Suurin osa äh, on sellaisia, joita voivat äh, suurin osa ryhmistä tukea. Sitten on joitain väärinkäsityksiäkin ollut tästä työllistettävyyden kysymyksestä olimme samaa mieltä siitä, että tämä kysymys on erittäin monimutkainen, mutta olen varma, että työllistettävyys ja erityisesti yhteydessä tähän vajaa koulutukseen – ja erityisesti tähän valtavan romanin naisten ryhmään, joilla ei ole riittävää koulutusta, niin on yksi syy syrjinnän ohella ja työpaikkojen puutteen ohella ja, ja sen ohella, että on vaikea päästä työpaikkoihin, niin meidän ei kuitenkaan pitäisi sulkea silmiämme siltä, että työllistettävyys on heikko. Ja mitä tulee tähän kompromissiin B, niin me yritämme mm, hakea jonkinlaista ratkaisua siihen ja ehkä sitten muut kompromissit voisivat olla hyväksyttävissä. I you should chair the meeting. <laughs> I a privilege to give the floor to Mrs. I was just uh, thinking who will... <laughs> Minä täällä eh, mietin, että kuka minulle antaa nyt sitten puheenvuoron, mutta no, mikä siinä? First of all, I would like to say that... Uh, niin, ensinnäkin haluaisin sanoa, että arvostan kovasti yhteistyötä Editin kanssa tästä asiasta, vaikka meillä oli useita keskusteluja monista kysymyksistä, jotka myös mm, te mainitsitte. Se, millä tavalla muotoillaan nämä samat ongelmat, enemmän tavalla, joka painottaa näitä ongelman yksittäisiä kysymyksiä. Tai sitten, että meillä on lähestymistapa, joka on enemmän järjestelmällinen ja liittyy tähän monimutkaisuuteen, joka romaneilla on, mukaan lukien romaninaiset, aloitetaan tuosta eriytetystä asumisesta, koulutuksesta, ei pääsyä työllisyysmarkkinoille. Eli tämä oli erittäin hedelmällinen keskustelu kaikista näistä kysymyksistä, mutta meidän täytyy myös painottaa ja vahvistaa niitä näkökohtia, jotka liittyvät enemmän näihin rakenteellisiin ongelmiin. Meillä on myös sellaisia tarkistuksia, joissa pohdimme, että voimmeko nyt tukea niitä vai emmekö. Ja pyrimme pääsemään ratkaisuun, jonka kaikki voisivat hyväksyä. Tässä taitaa olla kompromissitarkistus BA kyseessä. Ensimmäinen osa joka on vakava ongelma. Siinä toisessa osassa, se koskee raskauskysymyksiä. Ja jos sanotaan, että opettajat tuntevat tätä kulttuuria paremmin, niin tähän ongelmaan voidaan pureutua. Tämä ei ole kuitenkaan kulttuuriin liittyvä näkökohta, vaan se on pikemminkin seurausta siitä toivottomasta tilanteesta, jossa myös edes koulutus ei voi johtaa työllistymiseen ja ainoa tulo on se tulo, joka saadaan lapsista. Siitä syystä nuorena alkaneet raskaudet ovat oikeastaan ainoa tapa saada jonkunnäköistä tuloa näille nuorille naisille. Siitä syystä olemme pyrkineet tässä löytymään jotain. Me emme voi sitä tukea kuitenkaan tällaisena, koska meidän mielestämme siellä kulttuuriin liittyvä asia, vaan se on seurausta koko toivottavasta tilanteesta – ja tästä eristäytyneestä koulutuksesta, asumisesta ja niin edelleen. Tämä on kuitenkin enemmän keskustelua, joka meillä on ollut paljon enemmän. toivottavasti löydetään sitten sellainen ratkaisu, jonka kaikki voivat löytää. Kiitokset Kinga ja kiitokset kaikista näistä tiedoista. Ja jälleen kerran Philip On behalf of Jelko Kacin, uh, who... Puhun Jelko Kacinin puolesta. Hän ei valitettavasti pääse paikalle tänään. Olen keskustellut tästä asiasta hänen kanssaan, joten en nyt vain lue tästä suoraan. Olemme tyytyväisiä tähän valiokunta mietintöön ja ja, ja valiokunnan lausuntoon. Täällä on pari tarkistusta, joita emme voi tällä hetkellä tukea, koska ne voitaisiin lukea niin, että syrjitään jotenkin roma niin naisia. tietyn, tietty määrä poliittista korrektiosta tarvitaan. Tämä on lausuntomme arkaluontoisessa asiassa. Ennen olen on tehtävä varmaksi se, että sen tulkinnasta ei aiheutu enempää ongelmia kuin mitä sillä ratkaistaan sen hyvin. Kun puhutaan sukupuolivalistuksesta, aikaisista raskauksista, ja koulun keskeyttämisestä ja alhaista työllisyystasoista Olemme hyvin varovaisia, kun viitataan tiettyyn etniseen ryhmään. Emme voisi myöskään hyväksyä mitään sellaista sanamuotoa, joka merkitsisi, että tietty etninen ryhmä käyttäisi hyväkseen esimerkiksi sosiaaliturvan oikeuksia liiallisesti. Nämä ovat aika paljon tällaisia kielellisiä juttuja. Pitää katsoa, ettei tule mitään väärin tulkintoja voimme tukea melkein kaikkia kompromissitarkistuksia ja muita tarkistuksia laajasti tuemme tätä asiaa sinänsä ja lähestymistapaa. Alde on mukana tässä konsensuksessa. Gut, ich habe keinen weiteren... No hyvä, nyt ei ole muita puhuja pyyntöjä, joten komissio sitten Chini, katsotaanpa miten nyt käy. Thank you very much. The commission's position regarding... Kiitoksia. Komission kanta romaninaisen vuodesta 2011 on ollut se, että romaninaiset, kuten romanit ylipäätäänkin, joutuvat kärsimään sosiaalista yhteiskunnasta eristäytymisestä ja sorrosta. Ja se tulee myös tässä esityksessä selkeästi esille romani-asioita käsittelevässä konferenssissa, johon komissio osallistui viime viikolla, romaninaiset itse ottivat esille useita arkaluontoisia kysymyksiä. Ja keskustelua täällä käytetään siitä, että onko kyseessä kulttuuriin liittyvät näkökohdat vai ovatko nämä ihmisoikeuksiin ja naisten oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Nämä asiat tulivat esille, joten komissio ymmärtää tätä asiaa ja muistuttaa siitä, että meidän täytyy todella huolella valita sanamme jotta me välittäisi sellaista viestiä, jonka suuri yleisö voisi ymmärtää väärin. Kiitoksia. Sitten Edith Power vielä lopuksi. Huomennahan asiasta äänetään, äänestetään. Mikä on sinun kantasi? Looking again. Uh... Kiitoksia. Kun katson tätä tarkastusta BA uudelleen, niin minusta tuntuu siltä, että otamme, otamme pois tarkastuksen 20, jossa viitataan kulttuurisiin näkökohtiin. Minusta tuntuu, että ei tällä ole sellaista, mitä te voisi hyväksyä. Joten tämän tapainen olisi seuraava ehdotus. Voin vakuuttaa teille, herra Benjon, että meillä ei ole mitään aikomusta leimata ketään. Pyrimme valiokuntana tuomaan esille työllisyyskysymyksen, miksi romaaninaiset työllistyvät niin huonosti. Haluaisimme saada selville, mistä se johtuu. Kinga Gönz on aivan oikeassa. Tämä on hyvin monisärmäinen asia. yritämme välttää yksisilmäisen käsittelytavan, ettei syytettäisi yksilöt. Ei tämä ole yksi, yksilöiden syy. Henkilöä ei voida syyttää köyhyydestä. Toisaalta se ei ole myöskään täysin yhteiskunnan vika. Luultavasti tilanne on paljon monimutkaisempi. Olisi löydettävä jonkinlainen järkevä ratkaisu näihin asioihin, jotka ovat hyvin vakavia asioita. Kiitos Edith. No, huomenna äänestetään ja FEM-valiokunta sitten 14.10. äänestää ja varmasti ottaa paljon huomioon siitä, mitä me olemme päättäneet. No, tämä oli kohta 11.12 jo käsitelty, mutta sitten oli vielä kohta kuusi. Eh, Philippe Boulin, nyt on sitten sinun vuorsi. Eli kyseessä on kilpailukyvyn ja kestävyyden edistäminen ja aiheena siis uudelleen teollistaminen. Oletpa hyvä. Merci. Président, euh, on m'avait demandé si j'acceptais de... Kiitoksia. Niin, hyväksytte sen, että pikkusen lykätään tämän lausunnon käsittelyä, että Ferenin Rona olisi paikalla, mutta ei hän ole kyllä vieläkään paikalla, mutta vissinkin talossa sentään. No, voisin lähteä liikkeelle siitä, että sanoisin, että viime viikolla puhuttiin tästä lausunnosta, joten en nyt uudestaan käy läpi tätä yleislinjaa No, sanoisin vain, että meillä on tullut 43 tarkistusta enimmäkseen vihreiltä ja sosialisteilta ja minä olen tehnyt neljä kompromissiehdotusta, jotka kattavat niistä 17. Ja näitä siis sosialistit ja vihreät tukevat ja viime e, ilta, e, eilisiltana vielä tuli muutosehdotuksia näihin kompromissiehdotuksiin liberaaleilta, jotka siis ehdottivat vielä muutamaa tarkistusta ja jos tämä nyt sitten käy sosiaalisteille ja vihreille, eh, niin sitten kyllä me voimme hyväksyä myös liberaalit eh, tähän samaan veneeseen. Eh, ainoastaan kompromissi A on sellainen, jossa liberaalit ehdottavat, että muotoiltaisiin seuraavalla tavalla tämä teksti, eli voimakas työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työllisyyspolitiikka – No, ehkä Fredrik Darden voi antaa tästä vain näkemyksensä, mutta minä en kyllä näe mitään suurempaa estettä sille, etteikö voitaisi ottaa mukaan tällainen muutos. Sitten kompromissi B. Sanotaan, että pääsy lisäkoulutukseen, eli liberaalit ottaisivat tämän mukaan kompromissiin, eikä sanottaisiin vain, että yksilöiden oikeus saattaa loppuun opintonsa. No ehkä voitte kertoa, että mikä ero tässä oikeastaan on. Ja sitten kolmas kompromissiehdotus koskee joustoturvaa. Eli tästä kohden sitten taas, niin emme ole kyllä samaa mieltä siitä, että pitäisi kehittää joustoturvaa ja sen osalta lisätä mitään muuta. Eli emme kannata tämän kompromissiehdotuksen muuttamista. Eli toisin sanoen muuttaisimme, jos tämä alkuperäinen koalitio vain hyväksyy sen, niin voisimme muuttaa A ja B. -tä. Ja sitten äänestysluettelossa, niin minä sitten omalta osaltani ilmoitan, että ehdotan, että vastustetaan sellaisia tarkistuksia, joita ei ole mukana kompromissa, eli 1, 3, 9, 20 ja 27. Ja jos haluatte vielä yksi, 29, ja jos haluatte tästä vielä lisätietoa, niin voin kertoa, mutta muuten mielestäni tähän ei liity mitään sen kummallisempaa. Kiitos Filip. No ehkä Frederik, sinulla varmasti on tässä paljonkin kommentteja. Merci, president. Excusez-moi. Kiitoksia puheenjohtaja pahoittelen, että tuli melkein myöhässä. Uh, je pense que j'ai entendu l'essentiel. En tout... Enköhän ehtinyt kuulemaan tärkeimmät. Olen oikein tyytyväinen niin neuvotteluista, joita kävimme esittelijän tai valmistelijan kanssa. Ja meidän pyyntömme on hyvin otettu mukaan kompromisseihin. Voisin mainita jotkut asiat, jotka olivat meille tärkeitä sijoitusten tavoitteena pitää olla työpaikkojen säilyttäminen luominen ja koulutuksen ja oppimisen parantaminen ponnistelujen ei pidä koskea ainoastaan merkittävää lisäarvoa tuovia teollisuuteen, vaan myös muihin. Edelleen on, olisi tarpeen saada aikaan tasapaino, joustoturva, vassa sosiaaliturvan ja jouston välillä. Sitten tämä viittaus sosiaalidiologia, sosiaalidiologiin, joka olisi voimakasta. Erityisesti tässä viittaus Alejandron mietintöön, niin Serkasin mietintöön siis sitten Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon työlainsäädännön aloilla niitä vältetään, sosiaalinen dumppaus. Nämä kaikki ajatukset ovat hyvin kompromisseissa ja olen siitä tyytyväinen. Sitten muutamia huomioita koskien tätä pyyntöä, joka ehkä tulee vähän myöhään kollegalta. Kompromissista A. Olen vähän yllättynyt tästä sanamuodosta ja tai. Ja oli peruskompromissi, minusta se vastasi paremmin tahtoamme. Minä olen sitä mieltä, että emme voi tällaisena ryhmässämme hyväksyä tätä, tätä ja tai muotoa. Ehkä voimme siitä vielä keskustella myöhemmin. Sitten kompromissi B. oikeuden sijaan tällainen saatavuus, oikeus, siinäkin vähän muutetaan tilannetta, siis pääsy, saatavuus, millä hintaa. Aika vaikeaa, kun ei ymmärretä tätä ulottuvuutta, aika vaikeaa olla sen puolella. Sitten kompromissi C. Ymmärrän että esittelijä ei tätä tue. Tässä huomio, että viime hetken muutoksiin. Uskon kyllä, että ihan hyvä teksti tässä tulee. Valitettavasti tulkeille ei ole jaettu kompromissitarkistuksia. Filipenian, äh, vi... Niin, Filipenian, sinä jälleen kerran liberaalin puolesta. <coughs> Yes, again I'd like to thank the rapporteur for all his work on this and uh... Kiitän esittelijä kaikesta tehdystä työstä tässä suhteessa ja yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että kyseessä on oikein hyvä mietintö. Ja ne muutokset, joita olemme pyytäneet, ovat aika vähäpätöisiä. Mutta tietysti niillä saattaa kuitenkin olla tärkeä vaikutus. Ja itse asiassa pyysimme tätä jo aiemmin, mutta ei ymmärretty, miten tärkeä asia on meille. Haluaisin vain selvittää sitä, miksi haluaisimme nähdä tähän ja tai, saada tähän ja tai, tai pelkästään tai kompromissi Ahan. Tämä millään tavalla ei vähättele vahvaa sosiaalista vuoropuhelua. Ymmärrämme, että ranskalaisilla se on erittäin vahva. Britanniassa näin ei ole, vaikka Manner-Euroopassa onkin. Mutta meillä on ainoa jäsenvaltio, jossa näin ei ole. Mutta jos katsotaan itse asiassa sitä, että kuka nyt par- parha parhaiten työttömyyden torjumisessa, niin Saksalla menee parhaiten, sillä on vahva öö, sosiaalinen vuoropuhelu. Yhdistyneessä kuningassa näin ei ole, mutta meillä on myöskin vähän työttömyyttä. Meillä on myös erittäin aktiivinen työllisyyspolitiikka, joten ei tähän nyt selkeästi molempia vaadita, eivät ne mitään absoluuttisia vaatimuksia ole. Ja jos katsotaan näitä faktoja, niin me olemme nyt 7,1 prosentissa. Ja tämä kaikki erittäin aktiivisen työvoimapolitiikan pohjalta. Varmasti sen aktiivisempaa koko Euroopasta ei löydykään. Joten siitä syystä mielestäni on oikeampi todeta, että tässä voi olla joko tai, tai molemmat and or ja tai tai pelkkä tai. Vai sanotaan, että olemme jossain maissa löytäneet tapoja toimia muulla tavalla. Meillä on erittäin aktiivinen työvoimapolitiikka. Ja toinen kohta koskee sitä, että en ole ihan varma, mitä tässä nyt työpaikkojen luontikohdassa tarjotaan. Se ei nyt ole englanninkielistä versiosta. Ja en puhu ranskaa, mutta minun henkilökuntani sanoi, että se löytyy ranskankielisestä versiosta, ei tosin englanninkielisestä. Tarvitsen tähän lisäselvitystä. Ja sitten toinen kompromissi B, johon Darden viittasi. Hän on aivan oikeassa siinä. Elinikäisen oppimisen saatavilla oleminen on erityisen tärkeä ja oikeus saada elinikäistä oppimista on erityisen tärkeä. Ja siitä syystä olemme tässä kohdin huolissamme. On paljon erilaisia koulutusjärjestelmiä, jotka ovat kilpailukykyisiä, mutta niihin pääseminen on vaikeaa. Niihin haetaan. On enemmän hakijoita kuin paikkoja monissa tapauksissa, eli niistä täytyy kilpailla. No jos joku henkilö ei sitten pääse, siis hän voi kyllä hakea, mutta hän joutuu kilpailemaan paikasta eikä sitten pääsekään sinne, niin merkitseekö se sitten sitä, että hän voi sitten kääntyä tuomioistuimen puoleen ja sanoa, että hänelle ei ole annettu paikkaa. Se saattaa olla siitä syystä, että hän ei päässyt näistä alkukokeista läpi. Mutta silti hän sanoi, että, minun, että haluan tämän oikeuteni päästä kurssille riippumatta siitä, etten päässyt läpi valintakokeista. Itse asiassa on tärkeää, että tämmöisessä ei ole kysymys absoluuttisesta oikeudesta, koska minusta täytyy pohtia sitä, että mitä vaikutuksia sillä on millä tavalla tämä nyt tähän laitetaan. Jos se on juridinen oikeus, niin silloin täytyy ymmärtää, että mitkä seuraukset sillä saattaa olla, jos tästä ihan lainsäädäntöä tehdään. Siitä syystä minusta meillä pitäisi olla oikeus pääsyyn näille kursseille, eikä puhua absoluuttista oikeudesta. Toinen koskee tätä joustoturvaa. Voisitteko vastata siihen, että koskeeko se tätä samaa flex security, niin kuin on nähnyt, onko se sama kuin flexi security? Onko kyseessä sama, sama asia? Meillä on monimuotoinen EU ja me voimme paljon myös toisiltamme oppia. No niin, nyt sitten varjoesittelyn jälkeen myös yksi jäsenen puheenvuoro Danuta, ole hyvä panie przewodniczący. Panie przewodniczący, chciałabym dwa razy wystąpić. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin e, nyt e, kahtenkin kertaan käyttää puheenvuoron ensinnäkin kollega Koswolskin puolesta, joka ei valitettavasti päässyt e, paikalle ja pyysi minua käyttämään puolestaan puheenvuoron. Saanko käyttää puheenvuoron? Selvä. No niin, siis Jan Kovskin puolesta Eh, kiitoksia ensinnäkin kollega Bolonille hänen työstään tämän asian parissa. On hyvä, että EU:ssa näin myönteisessä hengessä puhutaan investoinneista ja on tosiaan nyt sitten tilaisuus jälleen kasvuun. Olen sitä mieltä, että on hyvä, tämän hyvä ja todellinen tavoite, että teollisuus voisi tuoda 20 prosenttia BKTstä, mutta toisaalta täytyy huolehtia siitä, että teollistamisprosessit ovat erilaisia nykyään kuin aikaisemmin, eikä nyt teollisuus ole keskittynyttä samalla tavoin kuin aikaisemmin, vaan PK-yritykset ovat yhä isommassa roolissa. Ja siksi on hyvä, että PK-yritykselle on mahdollista antaa tukea. Ja sitä korostetaan tässä ja parannetaan niiden mm, rahoituksen saatavuutta. EU tukee PK-yrityksiä antamalla neuvoja ja myös parantamalla pääsyä luototuksen osalta niin, että ne paremmin pääsevät sisämarkkinoille, mutta sitä tärkeämpää on vielä oikeanlainen ilmapiiri ja hallinnollisten esteiden purkaminen yrityksiltä. En hyväksy tarkistuksia 28 ja 30, joissa kyse on siitä, että pitäisi poistaa verotukselliset esteet, koska PK-yrityksillä on paljon kasvupotentiaalia ja sen takia pitäisi hakea sellaisia ratkaisuja, jotka helpottavat jo olemassa olevien yritysten toimintaa ja mahdollistavat uusien yritysten luomisen. Kiitos. Tämä siis oli kollegan puheenvuoro ja sitten ö, oma puheenvuoroni. Eh, minulle kyllä sopii se, mitä kollega erityisesti sanoi tässä oman puheenvuoronsa lopussa. En ymmärrä, minkä takia sosialistit halu, minkä takia sosiaaliset haluaisivat poistaa viittauksen verotukseen, koska pk-yritykset luovat yli 90 prosenttia työpaikoista. Ja tiedämme, miten tärkeää on, että pk-yrityksiä olisi mahdollisimman paljon ja että ne loisivat työpaikkoja. Meidän massamme työttömyysluvut ovat myös varsin korkeita ja sen takia olisi tärkeää, että uusia työpaikkoja voitaisiin luoda erityisesti nuorille ihmisille. Ja uskon, että Tämä juuri on se oikea tapa, koska esteet pitää poistaa ja äh, nimenomaan liikkua tähän suuntaan, jotta saataisiin aikaan tuloksia. Puheenjohtaja, kiitoksia sitten viimeiseksi Serkes. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin voimakkaasti tukea näitä seikkoja, jotka demarit varjoesittelijämme no, kautta on tekemässä sosiaalisen dialogin puolesta. Ei tämä ja tai ole mikään pikkujuttu. Yksi niistä on yhdistävä, toinen on jo, jakava. Halutaanko aktiivista valtion politiikkaa vai sosiaalista dialogia? Ei, eivät nämä ole mielestäni sellaisia, joita voida yhtään sovittaa Gulangille haluaisin sanoa, että olisi varovasti suhtauduttava tähän, mitä Benio sanoi, että UK tai muuallakin, niin minun käsittääkseni UK jäi Maastrichtin sopimuksen pöytäkirjasta 14 pois. Tämä oli vuodelta 1992. He eivät tulleet tähän sosiaaliseen pöytäkirjaan ja dialogien mukaan, mutta Amsterdamin sopimuksen se on kyllä hyväksynyt vuonna 1997 ja, ja Lissabonin sopimuksen, jossa otetaan mukaan tämä sosiaalinen dialogi ja perustan Euroopan unionille. Ei tässä voida kuitenkaan leikkiä sillä, että sosiaalista dialogia voi olla tai ei voi olla. En usko, että kukaan näin kunnioittaisi poliittisia sopi, sopimuksia. Kyllä se on yhdistyneessä kuningaskunnassakin aivan perustavaa laatua oleva asia tämä sosiaalinen dialogi, joten britti ystävillemme tässä tällainen kiusaus on muistettava, että, että he ovat täällä mukana ollakseen eurooppalaisia, eivätkä siksi, että meistä tulisi kaikesta brittejä. No tällainen eurooppalainen vuoropuhelu on oikein hyvä asia kaikissa maissa. No, äm, sitten äh, Euroopan komissiosta Grundberg. Thank you for letting me comment and thanks for this opinion. Um... Kiitoksia. Kiitoksia näistä näkökohdista. Niissä otetaan huomioon nämä neljä pilaria ja varsinkin taidot Haluan vain huomauttaa siitä, että tällaisia tietyt toimialat joutuvat kärsimään enemmän äh, taitavien työntekijöiden puutteista. Esimerkiksi tiedemiehiä puuttuu meillä paljon. Tämän tyyppisiä taitoja tarvittaisiin enemmän. Olemme tähän purautuneet politiikassamme. Meillä on esimerkiksi toimialakohtaisia taitoliittoja, joissa katsotaan minkä näköistä taitoa ja tietoa tarvitaan tietyillä toimialoilla. Lisäksi tässä mainitaan yhteisöllinen, yhteiskunnallinen vastuu ja meillä on toimintasuunnitelma myös sen suhteen, miten koulutusta voidaan parantaa siinä. Sehän sisältää tietysti myös sosiaalisen vuoropuhelun. Rahoituksen saatavuus on myös otettu esille ei tämän päivän keskustelussa, mutta se löytyy täältä itse lausunnosta. Olemme siis samoilla linjoilla kuin mitä itse asiassa tässä lausunnossa on sanottu. Kiitoksia. Paljon kiitoksia komissiolle. Ja sitten lopuksi vielä, lopuksi Filippe. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja muita puhujia näistä hommista kompromissiin A kuultua, niin selitykset liberaaleilta, niin kyllä voin tukea Serkasin ja Dardenin kantoja, varsinkin kun olin ehdottanut, että äänestettäisiin ykköstarkistusta vastaan, jossa otettiin pois vahva sosiaalinen dialogi. Minusta se oli aivan epäsopiva. minusta näin ei, ei voida tehdä, joten ehdotan, että säilytetään A-kompromissi tällaisenaan, sitten kompromissi B. En usko, että tässä on mikään oikeusturvan riski, jos jätetään vain yksi nämä yksittäiset oikeudet ja ja koulutuksen täydentäminen, joten ehdotan, että tällaisena neuvotteltuna ratkaisuna B säilytetään. Sitten kompromissi C, jonka muuttamista vastustin. Pidän tästäkin kannastani kiinni ja haluaisin Phil Bagnolille sanoa, että joustoturva termi tarkoittaa aivan samaa kuin tämä joustavuus täällä parlamentissa. Sitten Danutalle, joka korosti sitä, mikä, millainen, millaisen ilmapiirin haluaisimme luoda PK-yrityksille. Olen aina aivan yhtä mieltä hänen kanssaan. En juuri aikaisemmin vielä maininnut, että vastustan tarkistusta 30, joka on samanlainen kuin 28 ja 29, vaan mainin tuota 30 loppujen lopuksi ehdotan, että A, B ja C jätetään tällaiseksi. Ja 1, 1, 9, 1 9, 27 ja 30 ja 20, niitä vastaan äänestettäisiin. Erityisesti kiitän varjoesittelijöitä osallistumisesta. Paljon kiitoksia. Huomenna äänestetään ja ITRE-valiokunta sitten lokakuulla ja lopulta käydään sitten myös keskustelut. Nimittäin marraskuun täysistunnossa näin tehdään sitten kerrankin, ettei tämä jää vain tällaiseksi raunaiheksi. No niin, sitten jälleen kohokohta, nimittäin viimeinen kohta on kohokohta. Ja komissaari Andor on tuolla käytävässä, eli ei tule mitään taukoa, vaan saman tien otamme hänet vastaan. Hän tulee siis. Ja, wir freuen uns sehr. Eine Aussprache mit dem Laszlo. Onpa mukavaa keskustella Laslo Andorin kanssa. Hän vastaa tosiaan työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta Euroopan komissiossa. Ja osana jäsenneltyä vuoropuhelua nyt me parlamentaarikot voimme puhua hänen kanssaan konkreettisista asioista. Ja meillä on vielä pikkusen aikaa nimittäin 17.18 on nyt kello ja meillä on noin tunti aikaa. Onpas tämä jännittävää. Komissari, olkaa hyvää. Euroopan parlamentti, e, niin kuin aina, on pelkkänä korvana, kun komissio puhuu, ja sitten sen jälkeen varmaan voimme käydä yhteisiä keskustelua. Olkaa hyvä. Uh, Mr. Chairman, uh, honorable members, ladies and gentlemen. Uh, thank you much hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia kovasti tästä mahdollisuudesta saada keskustella komission ja parlamentin välillä. Jos vitsailisin, niin sanoisin, että tässä on nyt edessä viimeinen tämän komission aktiivinen vuosi ja pitäisi puhua lyhyesti ja jättää enemmän tilaa keskustelulle. Mutta rehellisesti sanoen, nyt ei taida olla juuri se aika, jolloin kannattaa liikaa vitsailla. Kriisitilanne on edelleen päällä. Se ei merkitse kuitenkaan, että lama jatkuu. Kuten tiedätte, jo muutama kuukausi sitten saatiin todisteita siitä, että eurovyöhykkeellä keskimäärin ollaan päästy lamasta tai toinen lama tämän kriisin aikana on päättynyt eurovyöhykkeellä, mikä merkitsee sitä, että myönteisiä merkkejä elpymisestä on nähtävillä. Se merkitsee myös, että myönteistä työllisyyskehitystä on tulossa. Joissain maissa työttömyys on mennyt laskuun, vaikkei näin vielä oletettu tapahtuvaksi. Kaikki nämä ovat merkkejä parannuksesta. Sen ei kuitenkaan tulisi johtaa siihen, että tässä nyt liian varhain nuolasta, ennen kuin tipahtaa. Puheenjohtaja Barroso teki myös selväksi tuossa unionin tilapuheessaan, että komissio ei usko että että meidän tulisi lopettaa ponnistelut, vaan niitä tulee jatkaa, jotta voimme varmistaa sen, että elpyminen jatkuu Euroopan unionissa. Ennen kaikkea meidän täytyy myös varmistaa se, että elpymisstrategia sisältää selkeitä askelia kohti emun arkkitehtuurin parantamista. Käsittääkseni tämä on yksi niistä avainalueista, joista keskustellaan, mutta myös, myös tehdään päätöksiä seuraavan ajanjakson aikana. Ja haluaisinkin palata tähän pian. Ennen sitä kuitenkin haluan painottaa sitä, että kyseessä on erittäin tärkeä aika, kun tarkastellaan budjettipäätöksiä, millä tavalla määritellään ja miten suunnitellaan budjettivälineitä Euroopan unionissa tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja kuten tiedätte, tämä on erittäin tärkeä minun työssäni. Kaikki keskustelua vielä ei ole viety päätöksen EUn rahoitusvälineistä, varsinkin kun kysymys on joistakin sosiaalirahaston näkökohdista. Ja jotkut pienemmät välineet ovat vielä ratkaisematta. Tässä vaiheessa mielestäni meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme varmistaa sen, että tuleva rahoitus työllisyyspolitiikkaan ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuteen taataan. Ja näin saavutamme maksimaalisen lopputuloksen, jota voidaan odottaa edellisten ehdotusten ja neuvotteluiden pohjalta. Tämä koskee sekä sosiaalirahastoa että globalisaatiorahastoa jossa kysymys ei olekaan niin määrästä, vaan pikemminkin laadusta. Lisäksi on jonkun verran sanottavaa Euroopan tuesta kaikkein vähäosaisimmille. Sanoisin, että tällä hetkellä on tietyllä tapaa kiireellistä toimia näissä asiassa. Jäsenvaltioiden sidosryhmien täytyy kyetä ö, suunnittelemaan joissain tapauksissa, varsinkin kun puhutaan nuorisotakuusta ja nuorisotyöllisyysohjelmista. Ja näin käytännön edistysaskeleet ovat hieman viivästyneet, mutta toivottavasti nyt hyvin pian voimme saada selkeän kuvan siitä, mikä on jäsenvaltioiden ja alueiden tilanne ja miten suunnittelua ja ohjelmointia voidaan siellä nopeuttaa. Nyt palaan kysymykseen emusta, jonka mainitsin. Sehän on tärkeä teema seuraavien kuukausien aikana. Me olemme todella keskustelleet asiasta muutamaan otteeseen. Olette varmaan tietoisia siitä, että meillä on ollut ministereiden välillä tästä asiasta keskustelua, kuten myöskin neuvostossa ja sosiaalisen suojelun komiteassa olemme keskustelleet niistä haasteista, joita eurovyöhykkeellä on, siitä polarisaation kasvusta ja ne tiedot, joita saadaan, jotka on kerätty huomiseen asti, varmasti tukevat tätä näkemystä. Vaikka meillä on elpymistä tapahtunutkin, niin samalla polarisaatikin on jatkanut työllisyys- ja sosiaalikysymyksissä. Olemme valmistelleet metodologiaa, uusia välineitä, jotka mahdollisesti voivat auttaa Euroopan unionin toimielimiä ja parlamenttia valvomaan ja tunnistamaan epätasa-arvon kasvua esimerkiksi sosiotaloudellisissa tilanteissa kautta jäsenvaltioiden. Ja niistä on apua myös, kun luodaan vertailukohtia ja pyritään löytämään hyviä ratkaisuja ongelmiin. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää. Lähestymisen käsite on, tai lähentämisen käsite on perussopimusten ytimessä. Ne löytyvät myös useista eurooppalaisista aloitteista ja ohjelmista. Ja erittäin tärkeässä asemassa se on myös Eurooppa 2020-strategiassa. Siitä syystä sitä täytyy vahvistaa. Samanaikaisesti täytyy löytää myös tasapaino ja hienosäätö tähän prosessiin sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi. Jotta yhteiskunnassa voitaisiin lisätä tätä lähentymistä myös jäsenvaltioiden välillä, niin tätä asiaa täytyy painottaa tulevissa tiedonannoissamme, jotka koskevat emun sosiaal- yhteiskunnallista ulottuvuutta. Puheenjohtaja Barroso onkin jo ilmaissut sen, että Tällainen tiedonanto julkaistaan lokakuussa. Ja nyt sitten luettelo muutamasta muusta asia-alasta, jossa työstämme mahdollisia aloitteita, jotka on jo julkaistu tai joiden parissa työtä jatketaan tavoitteena löytää myös tämän komission ja parlamentin toimikausien aikana uusia tavoitteita. Lainsäädäntöehdotuksissa näin, että tiettyjä ehdotuksia hyväksytään, joiden tavoitteena on parantaa työllisyysnäkökohtia ja työolosuhteita, sillä kysymys ei ole pelkästään työpaikkojen määrästä, johon talouskriisi on vaikuttanut, viime vuosina, vaan usein myös niiden laatuun, kuten myöskin työehtoihin. Käytännöllisesti katsoen olemme valmiita tekemään ehdotuksen, joka laajentaa merenkulkijoita koskevia viittä direktiiviä. Ehdotus asetukseksi, joka käsittää Euroopan parlamentista ja neuvostosta, jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan työllisyyspalveluita EURES, koska liikkuvuus on todellakin tärkeä ominaisuus Euroopan unionissa ja ennen kaikkea, varsinkin, ennen kaikkea sen Työmarkkinoilla vapaus saada työskennellä toisessa jäsenvaltiossa on perusoikeus ja se on tärkeä etu sekä yrityksille että yksilöille. Meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla voimme edesauttaa tätä prosessia paremmin, jotta siitä on hyötyä varsinkin työttömille ja yrityksille, jotka pyrkivät löytämään oikeat työntekijät omilta naapuruusalueiltaan. Sitten äh, harjoittelujaksoihin uusi puitteisto, tämä viime joulukuun työn tuloksista. Ja toinen laatuympäristö, joka koskee saneerausta. Jälkimmäinen pohjaa kertomuksen, jonka hyväksytte, anteeksi mietintön, jonka hyväksytte aiemmin tänä vuonna. Seuraava kohta esityslistalla koskee ehdotusta Euroopan parlamentilta neuvostolta, joka luo eurooppalaisen alustan taistella tuollaista ilmoittamatonta työtä vastaan. Eli pimeää työtä vastaan. Ja siinä tavoitteenamme on saada aikaiseksi siis eurooppalainen foorumi, joka työskentelee sitä vastaan. kun näistä aiheista, jotka on otettu esille, esimerkiksi tässä pimeän työn kohdalla, työntekijöiden kuuleminen ja työmarkkinoiden ja työsopimusten eri näkökohdat, ovat asiat, joita käsitellään silloin, kun käsitellään työmarkkinan, työlainsäädäntöä lokakuun lopussa. Varmaankin tunnette nämä meidän suunnitelmamme järjestää tällainen konferenssi. Sitten lainsäädännön ulkopuolinen ehdotus. Olemme äskettäin täysistunnossa syyskuussa keskustelleet asiasta. Monesta itse olet mukana Strasbourgissa. Käsittelimme työturvallisuutta ja työterveyttä ilmaisitte selkeän halukkuutenne hyväksyä tässä suhteessa strategia ja kun otetaan huomioon julkisten neuvotteluidemme myönteinen lopputulos, jossa on ollut yli 500 eri äh, työpanosta, niin näiden pohjalta aiomme päättää seuraavista työvaiheista. Nyt sitten vuosi 2014, joka ei parlamentille eikä tälle komissiollekaan ole täysityövuosi, mutta siitä huolimatta työtä täytyy edelleen jatkaa joidenkin ehdotusten puitteissa. Pääsennän lainsäädäntöehdotus tuolle ajalle, joka löytyy jo vuoden 2012 komission työohjelmasta, koskee sosiaaliturvajärjestelmien koordinoinnin uudistamisehdotusta. Tämä on osa sitä liikkumispakettia, jota on ehdotettu vuonna 2014, joka avulla arvioidaan tilannetta ja tuota poliittista ympäristöä, joka liittyy työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen. Näiden lisäksi en aio ehdottaa mitään uusia lainsäädäntöaloitteita komission työohjelmaan vuodelle 2014. Aion kuitenkin ehdottaa joitakin ajatuksia, joilla on mahdollisuus lisätä työpaikkoja, parantaa työllisyystilannetta ja olla mukana syventämässä talous- ja rahaunionia. Varsinkin työpaikojen luomisessa tällainen mikroluototusaloite Minun mielestäni se olisi oikea-aikainen. Kolme vuotta on suurin piirtein kulunut siitä, kun tällainen mikroluototusfasiliteetti käynnistettiin Euroopan unionissa ja nyt olisi hyvä katsoa hieman, minkälaista kokemusta tämän välineen puitteissa on saatu kerättyä jäsenvaltioista, varsinkin nyt, koska uuden monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa on haluttu varmistaa se, että mikroyritystoimintaa tuetaan EU-ssa ja se jatkuu. Samoin aloite, joka koskee työpaikkojen luomista vihreässä taloudessa, on esillä. Sitä tarkastellaan läheisessä yhteistyössä minun yksikköni ja Potocnikin ja Hedegaardin yksiköiden kanssa. Sitten tiekartasto, joka koskee emun syventämistä, on esillä ja samalla suunnataan, suuntaamme katseemme kohti 2020 strategiaa. Kiitoksia, että viitsitte kuunnella ja mielelläni vastaan teidän kysymyksiinne ja kohtaan myös kriittisiä kommentteja, niin jos päätätte niitä esittää. Remarks, but also, uh... Kiitoksia. Niin kriittisiä ja myös myönteisiä kommentteja varmaan tulee. Meillä on kokonainen luettelo, nyt on jo 12 puhujaa. Olemme tehneet äh, myös aikataulun ja ehdotan, että kuuden puhujan jälkeen äh, pidetään pikkutaukia komissari vastaan ja katsotaan sitten äh, loput. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että yksi puhuja saa kaksi minuuttia. Sopiiko tällainen? No niin, ruvetaan katsomaan kellosta aikaa. No niin, luettelen nämä nyt. Yri. Ole Christensen, Edith Bauer, ole Ludwigsson. Das wären die, drei, die sechs für die erste Reihe. Dann haben wir Elisabeth Schröder. Äh, da haben wir Sitten Elisabeth Schröder, Danuta. Frau Maletic und der Thomas Mann. Das waren bisher alle. Oh. Siinä olivat kaikki tähän, tähän mennessä. Jo, kyllä, meidän pitää pitää kahdesta minuutista kiinni. No niin, Öö, ole hyvä, kaksi minuuttia, ei yhtään enempää. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa komission jäsenen tervetulleeksi ja haluaisin esittää muutaman kysymyksen. Onko lokakuussa tulossa tiedonanto? Ehkä sitten saamme lisää tietoa näistä sosiaalisista kysymyksistä, koska emme juurikaan saaneet mitään irti Barroson puheesta, joten to- toivomme, että tiedonannosta löytyisi uusia tietoja. Nyt haluaisin puuttua näihin eri kohtiin, jotka mainitsitte. Uskon, että aikaa ei ole juurikaan. Parlamentilla on vähän aikaa, joten jos aiotte tehdä ehdotuksen merellä työskenteleviä varten, niin on muistettava, että se pitää tuoda pian meille niin, että ehdimme käsittelemään sen. Olemme paljon keskustelleet rahoituksesta unionin rahoituksesta, mitkä kohdat odotetaan rahoitettavan jäsenvaltioiden taholta tähän asti. Se ei ole ollut aivan selvää, mitkä rahoitetaan EU-ohjelmista ja mitkä kansallista ohjelmista, kun EU pyrkii toimintaa kannustamaan. Sitten eläkkeiden siirrettävyydestä, siitä, että, että tällä kertaa puhuneet mitään. Hyvä komission jäsen, mitä te ajattelette osaisimmista? Tiedän kyllä, että pallo on nyt komission kentällä. Minusta olisi kuitenkin tärkeää siitä saada tietoa. Sitten tähän vastaanottokysymyksiin. Onko teillä jonkinlainen skenaario tästä hosting-asiasta? Kun strategiasta puhutaan, komission jäsen sanoi, että strategiaa tarvittaisiin mahdollisimman pian. Poliittiset ryhmät ovat sieltä pyytäneet. Paljon kuulemistilaisuuksia on ollut ja strategia tarvittaisiin mahdollisimman pian. Jos komissiossa teidän on vakuutettava toinen toisenne, niin toivotan teille onnea, mutta toivon, että saisimme strategian mahdollisimman pian. Kiitoksia. Kiitoksia. Melkein äh, aikataulussa. Sitten Alessandro. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia teille, hyvä komission jäsen, näistä ilmoituksesta. Jotkut ovat niistä oikein ilahduttavia. Näyttää siltä, että loppuultakin voimme kuroa umpeen viivystyksiä ja, ja näitä auki jääneitä lupauksia täyttäen. Nyt haluaisin tietää aikataulusta tätä turvallisuus- ja hygienia varten. Missä aikataulussa aiotte tämän uuden strategian saada valmiiksi. Puhuitte kriisistä. Haluaisin vähän kommentoida tätä. Näyttää siltä, että mm, jonkinlaista valoa kajastaa tunnelin päässä, mutta ei oikein tiedetä, onko se, onko se, <laughs> onko se tunnelin loppu, joka hämmyttää vai vetuira, sieltä tulee vastaan. Joten kun katsotaan työ, työ, työttömien määrää, niin kyllä se vähän laskee, mutta omassa maassa niin se ainakin laskee siksi, että ihmiset lähtevät pois eivätkä, tai eivät enää mene ilmoittautumaan työnhakijoiksi. Aktiivinen väestö vähenee, työ, työllisten määrä vähenee, mutta työttömyysluvut paranevat, koska ihmiset lähtevät maasta. Eihän eh, ole vielä niin, että tulkitsette kriisin, niin kuin Olli Rehn, vain makrotaloudellisesti. Kyllä meidän pitää katsoa strategia 2020 ja katsoa, kuinka monet henkilöt ovat vielä töissä. Tämä on avainasema, kun, avainasemassa, kun haluamme tietää, koska olemme kriisistä päässeet. Sitten emusta. Tiedän kyllä, että olette ponnistelleet tässä asiassa yritämme auttaa teitä niin, että olisi indikaattoreita, että voisimme ymmärtää, millaisia eroja on. Ymmärrän, että kollegiossa on vasta hankaisuutta todellisuuden tuntumiseksi, mutta ei riitä, että tiedämme erot, vaan tarvitsemme myös politiikkaa, jolla nämä erot korjataan. IMF, IMF Espanjan lehdistön mukaan tukee näitä automaattisia stabilisaattoreita Euroopalle keinona päästä kriisistä ja niin se keskitytään työttömyyteen, on aivan ristiriitaista, että IMF analysoi tätä ilmiötä paljon johdonmukaisemmalla tavalla ja tekee tarjouksia, vaiht- esittää vaihtoehtoja, kun komissio ei siihen pysty. Tiedän kyllä, että olette tässä työssä, mutta ehkä sana teiltä äh, tässä tilanteessa olisi tarpeen ennen tiedonantoa. Sitten rahoitusvälineistä olemme nyt sosiaalirahastoon ja globalisaation rahastoon käsittelyssä loppuviin nyt on kyseessä uskottavuutemme. Meidän on saatava aikaan 25 prosenttia sosiaalirahastoon. Globalisaatiorahaston on mentävä eteenpäin. Meidän on onnistuttava siinä, että nuorisoaloite on 30-vuotiaillekin. Tarvitsemme jotakin, joka kansalaisille ja nuorille ilmaisee sen, että Eurooppa kyllä ajattelee myös heitä. Zwei Minuten für die Liebe. Kiitoksia. Sitten Jutta Steinbrück, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Toivottavasti olette oikeassa, komissaari, siinä mielessä, että suhdanne on parannemassa ja nyt kun vallit ovat Saksassa ohi, niin sitten teollisuudessa alkaa herätä epäilykset. Nämä työpaikat, jotka luotiin, niitähän luotiin kyllä, mutta sitten kun katsoo ympäri Eurooppaa, niin nämä ovat hyvin usein tällaisia epätyypillisiä työpaikkoja. Pimeän työvoiman käyttö lisääntyy, sosiaalista polkomyyntiä ja niin edelleen, ongelmat lisääntyvät ja e, tätä kaikkea ei otettu riittävän vakavasti aikaisempina vuosina komissiossa – Juuri tänään jälleen eh, kuulin tsekkiläisestä yrityksestä Foxconista, jossa eh, työntekijät eh, saavat 120 euroa kuussa palkkaa. Siellä on paljon ihmisiä töissä kolmansista maista ja myös EUn naapurimaista ja huomennahan me käsittelemme myös tätä työtarkastuskysymystä Mm, ja meidän täytyy tosiaan tukea laillista työtä yrityksissä niin, että yritykset voisivat olla edelleenkin kilpailukykyisiä. Silloin tosiaan kyse näistä työtarkastuksista. Työtarkastajilla on aivan erityinen rooli. E, komissio suunnittelee tällaista foorumia, e, jolla torjuttaisiin pimeää työvoimaa. Meneekö se tarpeeksi pitkälle? Pitäisikö olla käytössä EU-työtarkastukset, koska ö, oman mietintöni kohdalla totesimme, että jäsenvaltiot ovat vähän avuttomia, kun ei ole tarpeeksi EU-vaihtoa tällä alalla. Tarvittaisinko jonkinlainen EU-virasto tai aloitteita ö, niin, että tällä alalla voitaisiin tehdä enemmän? Meidän täytyy tehdä jotain, koska työntekijät ovat erittäin vihaisia kaikenlaista palkkojen polkumista, sosiaalista polkumista, pimeästä työstä, rekko, rekkakuskit, jotka saavat kolmesta euroa kuussa palkkaa. Eihän sillä kukaan pysty elämään. Ja tosiaan Euroopassa pitäisi noudattaa sääntöjä. Kiitos sitten Olle Kristessen. Tack för det, eh, herr Forman, och tack till kommissären för redegørelsen. Kiitoksia komissio tästä lausunnosta. Keskittyisin työturvallisuuteen. meidän tarvitsemme sitä. Meidän täytyy olla siihen strategia ja se maksaa paljon jäsenvaltioille. Ja itse asiassa monet kuolevat työpaikalla tapahtuneiden tapaturmien seurauksena tai jonkun sairauden vuoksi, joka on krooninen, joka on saatu työpaikalta. Kuitenkin haluamme samanaikaisesti, että ihmiset ovat yhä kauemmin työmarkkinoilla. Jos työturvallisuutta ei paranneta, niin pelkään pahoin, että ihmiset eivät tule niin paljon työmarkkinoille. Annan tästä konkreettisen esimerkin. Olen kuullut kampaamoalan työnantajilta, että hyvin lähiaikoina tuota, työehtosopimusta ei enää uusita tällä alalla, koska siellä käytetään niin vaarallisia kemikaaleja. Onko totta, että komissio tekee, onko totta, että komissio tekee aikoo tehdä tästä eurooppalaista lainsäädäntöä? Edith Bauer my meiner Kiitos sitten Edith Bauer seuraavaksi. Suur harom rövitkä kérdésem van, Bistos biztos beleférek Kolme lyhyttä kysymystä, jotka varmastikin mahtuvat yhteen minuuttiin. sanoitte, että tarvitaan uusia välineitä, jotta polarisoituminen ei syvenny Euroopassa. Sitten nuorisotakuusta. Mitä Mitä aiotte tehdä tukeaksenne koulun keski, keskeyttäneitä? Aiotteko maksaa, että he palaavat kouluun? Ja miten säilytetään tämä 30 ikävuoteen ulottuva kynnys nuorisotyöttömyysohjelmassa. Ja lopuksi sosiaaliturvajärjestelmistä. Niitä on koordinoitava. Haluaisitte tarkastella tätä uudelleen. Aiotteko korvata 883 uudella direktiivillä. Jos näin on, niin minkälaisessa muodossa? Kiitoksia. Dank. Ulle Ludvigsson, du bist dran, Ulle. Sitten Ulle Ludvigsson. Tack för ordet och trevligt att se kommissionären här. Kiitoksia. Mukava nähdä komissaaria täällä. Tämä, mistä keskustellaan nyt, on yksi niistä tärkeimmistä haasteista, joita meillä Euroopassa on. Ja tiedän omasta kokemuksestani, että kun suhdannen nousu alkaa, niin sitten jotkut eivät pääse työmarkkinoille, jotka edelleen ovat tuolla kaikkein kauimpana siitä. Ja pitkäaikaistyöttömät valittavasti kuuluvat juuri tähän ryhmään. Ja kun katsotaan tulevaisuutta, niin meidän tulisi pyrkiä saamaan laajapohjaista yhteistyötä aikaiseksi luonnollisesti Euroopan unionin komission välillä, mutta myös työmarkkinan noiden toimijoiden välillä. Ja tiedän, että tässä suhteessa on ryhdytty joihinkin aloitteisiin, mutta kysymys onkin siitä, että milloin tämä kaikki sitten laitetaan toimimaan niin, että saadaan vaikutuksia aikaiseksi? Olemmeko valmiita avaamaan keskustelut tässä suhteessa esimerkiksi työnantajan työntekijöiden välillä niin, että löydettäisiin järkeviä ratkaisuja, koska minun uskoakseni tässä on sellainen asia kyseessä, jota me emme voi ratkaista yksi. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Myös työnantajilla pitää olla tahtoa tehdä jotain. Ja myös ammattiyhdistysliikkeen täytyy olla mukana keskustelussa, kuten myöskin luonnollisestikin kansalliset valtiot. Tässä nyt on kyllä kiire. Tietyllä tavalla aika, aika loppua, tai ei se nyt lopu, mutta tähän on uponut liikaa aikaa. Meidän täytyy nyt ryhtyä erilaisiin aloitteisiin. Mitä tähän mennessä on tehty? Sen haluaisin tietää komissaarilta näissä kohdin. Ja mehän tiedämme, että kun puhutaan nuorisotyöttömyydestä, niin sehän on yksi kaikkein suurimmista ongelmistamme. Vaikka yleisesti ottaenkin työttömyys on aivan valtavan vaikea ongelma. Kiitoksia sitten Brinkovic viimeisenä ja sitten komissaari käyttää puheenvuoron ja sitten toiselle kierrokselle. Thank you much. Um, I really wonder if anything... Uh... Is, is there a last one? Oprostite, povjerenie ali gospodin predsjedavajui mi je dao rije Pa... Niin kiitoksia. Puheenjohtaja antoi minulle puheenvuoron, joten hyödynnänpä tilaisuutta. Tulkkaus taitaa olla kroatian kielestä, kyllä on. Budjettivaliokunnan jäsenenä minua kiinnosti paljon se osa puheestani, joka käsitteli ensin MFFn rahoituspuitteita erityisesti nuorten osalta. Kroatia on uusi jäsenvaltio, mutta sillä on paljon kokemusta nuorisotyöttömyydestä. 24-vuotiaaksi asti nuorisolla on suuria vaikeuksia saada työpaikkoja. Meillä on myös paljon pitkäaikaistyöttömiä, hyvin paljon, joten olisi hyvä, että aina ottaisitte huomioon nuorisotyöttömyyden myös silloin, kun puhutte Kroatiassa suurelle yleisölle. Euroopan sosiaalinen malli on erittäin kiinnostava aihe ja varmasti osa vastauksesta tulee nuorisotakuusta. Se, että Kroatia on nyt Euroopan unionin jäsen, sitten on tiettyjä seurauksia, joita maassa on kymmenen vuotta sittenkin koettu. Nimittäin ajattelen niitä henkilöitä, jotka tekevät, tekevät työtä raja-alueella Kroatiassa rajamme Slovenian ja Unkarin kanssa ovat nyt jääneet ilman tulleja ja näin ollen tullissa työskennelleet ovat jääneet työttömiksi. He ovat ottaneet minuunkin yhteyttä ja halunneet, että selvitettäisiin, miten sosiaalirahastosta heitä voitaisiin auttaa. Tänä vuonna ehkä ensikin vuonna ehkä nämä henkilöt voisivat saada jonkinlaisia korvauksia tai koulutusta niin, että he voisivat saada uuden työpaikan. Kiitoksia. Zwei sind eine brutal harte Zeit, aber er war schnell dabei. Niin, hän tosiaan pysyi myöskin aikataulussa. No niin, nyt komissaari, yleensä saatte puhua no, pitkään, mutta nyt pyytäisin lyhyitä vastauksia. I hope I can, uh, answer as much as possible. No ehkä uh, toivottavasti pystyn vastaamaan mahdollisimman monen kysymykseen, niin kuin tiedän jääkö toiselle kierrokselle mitään, kun tässä tuli ensimmäisten seitsemän puhujan sulla niin paljon asioita. Ensinnäkin nuorisotyöttömyydestä. Tämähän oli tosiaan asia, johon kaikki käytännössä viittasivat No, sanoisin, että tällä on nyt vähemmän näkyvyyttä kuin keväällä, koska nyt on toimeenpanon aika. Keväällä tehtiin politiikkaa, saatiin neuvoston suositukset, sitten oli Berliinin huippukokous, jota Angela Merkel isännöi tai emännöi. Ja tosiaan asia sai paljon näkyvyyttä. Ja nyt sitten on siirrytty tässä täytäntöpanovaiheeseen ja pari viikon kuluttua komissio tulee isännöimään kokousta käytännön toimijoiden kesken, koska nyt lähestulkoon kaikki jäsenvaltiot ovat nimittäneet vastuuvirkamiehen norsotakuun toimenpanosta ja tässä nyt tehdään ohjelmointia ja monissa maissa, mukaan lukien Italiassa ja Portugalissa, komission suoraan mukana avustamassa vir- virkamieskoneistoa laatimaan ohjelmaa Norso-takun käytöstä. Ministeri Suores tulee lähiaikona ihan juttelemaan asiasta kahden kesken komission kanssa ja Ja tässä ollaan nyt aika pitkällä jo ministerin kanssa, mutta sitten lokakuulla työllisyyspääosasto selvittelee asioita kaikkien jäsenvaltion kanssa, missä mennään, koska 20 maata, jotka itse asiassa hyötyvät tästä nuorisotakualoitteesta, niin sitten joutuvat e, jättämään marraskuun loppuun mennessä omat ohjelmansa ja muut sitten pikkasen myöhemmin. No mistä nämä rahat sitten tulevat? No, me olemme aina sanoneet, että rahat pitää järjestää yhteisesti. Ne keskitetään kolmesta eri lähteestä kansallisista budjeteista, sitten ESRstä ja sitten tästä nuorisotyöllisyysaloitteesta. Ja se on tietenkin kaikkein hankalin juttu, koska tässä nuorisotyöllisyysaloitteesta vasta vielä keskustellaan parlamentissakin. Ja minä voin kertoa, että minkä takia me teimme tämän alkuperäisen ehdotuksen. Ei siksi, että me olemme jotenkin tähän 20, 25 prosenttiin jymähtäneet, vaan siksi, että jos haluttiin uusi väline – jossa, jolloin tarkoitus saada jotain e, e, e, uutta aikaa, niin täytyy keskittyä niihin alueisiin, jossa tämä tilanne on huonoin. Sen takia asetimme rajan 25 prosenttiin. No jos jollakulla on parempi ajatus, niin voidaan asiasta keskustella, mutta sanoisin, että 20 olisi liian vähän, koska siinä tapauksessa koko väline menettäisi vaikutus vaikutuksensa. Ja sitten ne, jotka todella sitä tarvitsevat, jotka tarvitsevat erityisiä järjestelyjä, niin eivät saisi tukea. Sitten ikäraja, ikäryhmäkysymys. Niin minkä takia sanoimme 25 vuotta? No koska tämä koko nuorisotakun ajatus on se, että olisi helppo siirtyä koulusta työelämään, että nuoret, jotka keskeyttävät koulun, sitten heistä tulee jo varhain työttömiä, niin että he sitten saisivat ihan tällaista henkilökohtaista ohjausta, varsinkin jos heillä on tällainen vaikea tausta, niin hehän tarvitsevat enemmän vielä tukea kuin joku sellainen, jolla on tutkinnot ja ö, sitten ei lö, ehkä löydä ku, kolmen kuukauden kuluessa työpaikkaa, mutta kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa löytää työpaikan. Niin, että tämä mielestäni aika hyvin selittää sitä, että haluttiin kohdentaa nämä toimet alle 25-vuotiaisiin ja sitten myös otetaan huomioon käytössä olevat resurssit tälle ohjelmalle. Ja sitten, jos olisi enemmän resursseja, niin totta kai voitaisiin nostakin tätä ikärajaa, mutta toisaalta sitten tätä täytyy kaventaa, jotta voimme käyttää näitä resursseja, koska jos tämä nostetaan vaikka 30, niin sitten monissa maissa on tietenkin vaikea työllisyystilanne, mutta sitten voidaan myös sanoa, että nämä mallit ovat hyvin erilaisia. Joissakin maissa koulu kestää kauemmin, koska nuoret ylipäätään aloittavat koulutuksen myöhempään kuin muissa maissa, joten tai sitten haluavat olla töissä vähän aikaa siinä välissä. Ja ymmärrän tietysti sen, että tätä halutaan nostaa isompaan ikäryhmään, mutta e, kyllä tässä tapauksessa korostaisin sitä, että meillä täytyy olla rahoituksen kunnossa kuitenkin, ja jos se nyt vain tässä neuvotteluprosessissa varmistuu. Ja lähden piakkoin Kroatiaan, tämä siis jäsen Plenkovicille E, tulen keskustelemaan useiden ministerien kanssa. Ja tämä nuorisotyöttömyyskysymys, niin tosiaan sen jälkeen kun Kroatia on tullut eu niin tämä työttömyystaso on sellainen, että te olette kolmas kriisimaa. Ja se myös koskee nuorisotyöttömyyttä. Sitten olen tutustunut myöskin näihin Roselin rahastohankkeisiin hankkeisiin tavannut ministerit Myrtsits ja Kyrtsits. Ja myös keskustelut rahoituksesta eh, maan sisällä. No, tuli paljon kysymyksiä myös lainsäädännöstä ja toivon, että lähiviikkoina on mahdollista eh, päästä eteenpäin, lähettää kantoja työntekijöiden lähettämisen direktiivin osalta. Irlanti on tehnyt kovasti töitä ja Liettuakin ponnistelee puheenjohtajamaana, jotta jäsenvaltiot voisivat työstää yhteisen kannan. Ja itse kyllä kannustan jäsenvaltioita ottamaan huomioon toistensa argumentit, koska jotkut valtiot ovat jo suht joustavia ja suhtautuvat avoimesti, mutta toiset sitten taas eivät. Ja kompromissihan onnistuu vain, jos kaikki ö, ottavat vähän huomioon toistensa argumentteja ja lähentävät ö, näin kantojan. Niin että toivon, että tämä tulee olemaan mahdollista ja niin, ettei käy sillä tavalla, että meillä ei ole mitään uutta lainsäädäntöä ja sitten aina vaan tulee näitä uusia tapauksia tuomioistuimen ratkaistavaksi ja tuomioistuin joutuu määrittelemään eh, tätä tilannetta ja eikä synny enää yhtälaisia toimintaedellytyksiä lähestettyjen työntekijöiden tilanteeseen. Eh, kysehän on miljoonasta eh, hengestä suoraan ja välillisesti monesta miljoonasta. Sitten eläkkeistä Kolmikantaneuvottelut alkavat tänä yönä. Ja toivottavasti tämä tärkeä aihe nyt sitten löytää onnellisen ratkaisun. Sitten kysyttiin tästä aloitteesta ensi vuonna. tuli kysely tästä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta ja sitten voisin antaa sellaisen esimerkin, että komissaari Redingin asiakirjassa toukokuulla kysyttiin työttömyyskorvausten siirtämisen preferensseistä. Kuinka kauan tällaista haluttaisiin omassa maassa nyt Tämä vaihtelee kolmesta kuuteen kuukauteen ja jos tulee enemmän liikkuvuutta kuin ennen vanhaan ja halutaan lisää liikkuvuutta, niin onko sitten tarkoitus, että sitä pitäisi pidentää vai pitäisikö asettaa jonkinlainen standardi EU-tasolle? Tämmöisiä kysymyksiä voidaan pohtia, mutta ehkä nyt on vähän liian aikaista minun lähteä liian yksityiskohtaisesti tätä ruotimaan. Kuulin selvästi, mitä herra Öri sanoi, että tästä asiasta ja koitan parhaani mukaan vastata tähän. Voinko sitten vielä pari kysymystä käydä läpi, niin sitten tämä sosiaalinen ulottuvuus polarisaatio, se on tosiaan iso kysymys ja vähintäänkin meidän pitäisi huolehtia siitä, että meillä on järjestelmälliset valmiudet seurata tällaista polarisoitumista, että olisi esimerkiksi tärkeimmät indikaattorit tulostalun muodossa ja sitten myöskin, että työmarkkinaosapuolet olisivat isommassa roolissa. Sitten ja sen Serkas kysyi tässä samassa yhteydessä tällaista automaattista tasa painottaa tekijöistä. On hyvä, että täällä on jo aloitettu keskustelu ja mietitään edessä vaihtoehtoja. Minä olen samantyyppisessä tilaisuudessa eh, eh, erässä säätiössä keskustelemassa näistä mahdollisuuksista automaattisia tasapainottavia tekijöitä käyttääkseni EMUssa. Ja olen tietoinen tuosta IMFn eh, asiakirjasta. Tällainen asiakirja on luonnostasolla otettu esille Komissio on siis miettinyt tätä kyllä, mutta ehkä nyt tässä vaiheessa on vielä liian varhaista sanoa, että e, ryhtyykö komissio tässä aloitteisiin. Puheenjohtaja kiittää. No niin, eli kaksi minuuttia vielä. Elisabeth Schröder. Ja, an, um... Niin. E, nyt minun on tosiaan hyvä jatkaa tästä sosiaalisesta ulottuvuudesta, hyvä komission jäsen. Ymmärsinkö siis, että te tosiaan tällä, tänä vuonna vielä valmistelette tällaista, tai että tämän vuoden valmistelussa tällaista tasapainottavaa tekijää ei ole kaavailtu, koska sehän olisi juuri se väline, jolla tämä ratkaiseva kysymys pystyttäisiin ratkaisemaan, että saataisiin tällaista se, sosiaalista ja taloudellista tasapainoa tähän rahaliittoon ja päästäisiin näistä, tästä epätasapainosta. Eli tuleeko ehdotus tällaisesta tasapainottavasta tekijästä komissiolta ja jos tulee, niin milloin? Ja sitten kysymys siitä, että milloin, jos se tulee ja milloin se tulee, niin sitten minua kiinnostaisi tuo foorumi pimeän työn torjumiseksi, niin mitä tarkalleen ottaen siellä käsitellään ja missä muodossa ja milloin. Ja sitten minua kiinnostaisi vielä yksi asia, jota pitkään olemme jo odotelleet, nimittäin tämä, nämä laatupuitteet käytännön toimijoille. Sanoitte, että joulukuulla. No, tuleeko siitä sitten neuvoston päätelmät? Mm, sujuuko tämä sitten saman tapaan kuin norsotakuu vai, mm, vai missä muodossa? Ja sitten lopuksi vielä olen todella iloinen tästä aloitteesta, joka koskee vihreitä työpaikkoja. Haluaisin myös tietää, että miss, milloin, tuleeko se jo piakkoin, koska sehän on sellainen aloite, joka alun perin lähti liikkeelle parlamentista, niin että olisi kiva, jos vielä tämän parlamentin aikana niin saisimme teiltä tämän aloitteen ja saattaisi, voisimme saattaa sen menestyksekään loppuun. Puheenjohtaja kiittää Danuta. pan Kiitoksia puheenjohtaja, mahtavaa. Kaksi minuuttia on minulle ihan pitkä aika suorastaan. Komission jäsen on hienoa, että olette täällä vieraisella tänään, mutta sanoitte hyvin vähän oikeastaan komission seuraavista muutamasta kuukaudesta – mitä siellä on suunnitteilla. Ja haluaisin kuitenkin tietää jo nytten, että mitä me tulemme sitten lukemaan komission tiedonannosta emun sosiaalista ulottuvuudesta. Tästä mielelläni kuulisin kyllä vähän enemmän. Ja sitten kysymys, miten komissio aikoo valvoa sosiaalirahaston menojen käyttöä ja miten sitten kriisin ratkaisun ohjelmien olisi tarkoitus toimia ja tämä, miten nuorisotakuuta valvotaan? Tähän saakka on ollut tämä varankäyttö aika huonoa, eli tämä käytössä olleet varat on käytetty huonosti ja nyt meille tulee lisää varoja käyttöön, eli ne pitäisi sitten käyttää hyvin. Ja sitten näistä lähetetyistä työntekijöistä vielä. Miltä tämä tilanne nyt sitten näyttää? Mitä komissio suunnittelee tälle alalle? Koska tietenkin täytyy löytää jokin kompromissi tähän, mitä parlamentti voisi tehdä kompromissin eteen Tämä epävarmuus näiden lähetettyjen työntekijöiden osalta täytyy nyt saattaa viimein päätökseen. Ja sitten vielä yksi asia Puolassa on pilottihanke e, e, tietyllä väestökehitysalueella. Nimittäin yhdellä alueella e, meillä harjoitetaan tietynlaisia toimia ja tarkoitus on päästä tietystä ongelmista väestön kehityksen suhteen Puolassa ja muualla Euroopassa. Ja meillä on tarkoitus järjestää maaliskuussa yhteinen konferenssi parlamentin kanssa. Olisi hienoa, jos te pääsisitte paikalle. Kiitos. Niin komission jäsen pääsee moniin konferensseihin, se on kyllä ihan varmasti, Rova Valitsi. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Hvala lijepo povjereniku. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenelle näistä tästä esityksestä ja vastauksista kysymyksiin. Uudet rahoituspuitteet 2014-2020 sisältävät mielenkiintoisen haasteen. Siinä yhdistetään erilaisia rahoitusvälineitä yksiin ja samoihin toimiin. Etu tällaisesta mallista on juuri se, että kriisin aikana yritämme pohtia sitä, kuinka yhdistää toimia niin, että voitaisiin luoda uusia työpaikkoja koulutuksen keinoin. Näillä toimilla pyritään luomaan uusia työpaikkoja, ne näkyvät eniten eh, Euroopan aluekehitysrahastosta. Olisi hyvä, että sitä järkevästi koordinoitaisiin sosiaalirahaston kanssa ja toivon, että Andorra yhdessä komission jäsen Haanin kanssa pystyy löytämään uusia tapoja suuntaamaan mahdollisimman paljon varoja pk-yrityksille ja sitten voisi käyttää lisärahoja sosiaalirahastosta koulutusta varten, joka olisi tarpeellista, jotta ihmiset pystyisivät tekemään työtä PK-yrityksissä, joita voitaisiin luoda EKRn kautta. Toinen kysymykseni liittyy älykkääseen erikoistumiseen tämän näissä puitteissa vuoteen 2020 ja niihin sisältyy uusia paikallisia yksiköitä, kansalaisjärjestöjä ja muita sidosryhmiä ja siinä hyväksytään strategisia asiakirjoja. Kuinka aiot voitte vaikuttaa ja edistää ja saattaa käytäntöön tällaista kumppanuutta? Frau Costello, Sie haben das Wort. Zwei Minuten bitte. Kaksi minuuttia. Thank you, Chair, and thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissio sen. Yksi kommentti ja kolme kysymystä. Ensinnäkin mainitsitte, että elpymisen merkkejä on nähtävissä EU-ssa. Ja kyllä, Irlannissa myöskin. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että komissio ja Troika käyttäytyvät ikään kuin tällaiset äh, säästävyysintoilijat. Näyttää, että me voimme ottaa vähemmän talo- taloudestamme irti ja samalla vastata tavoitteisimme. Kuitenkin vaaditaan, että meiltä otetaan 1,3 miljardia taloudestamme rahaa, kun per, olemme varmoja, että voimme hoitaa sen 2,5 miljoonalla. Tämä vie 440 miljoonaa meidän sosiaalibudjetistamme. Siitä syystä kannattaisin tätä tulostaulukkoa tavoitetta ja toivon, että voitte tehdä se Iranille. Lisäksi puhuitte nuorisohjelmista ja nuorisotakuuden nopeuttamisesta. Tässä puhutaan nyt siitä, että etukäteen maksetaan ja parlamenttihan oli tätä mieltä, että näin tehtäisiin, että raha olisi käytettävissä 2014-2015. Voitteko vakuuttaa meille sen, että me voimme ottaa rahaa ennakolta käyttöön niin, että saamme nämä nuorisotakuohjelmat käyntiin jo 2014-2015 ja että voimme tarjota niille, jotka nyt ovat 23-vuotiaita, mahdollisuuden hyödyntää sitä ennen kuin he ovat 25-vuotiaita, tai hurahtaako tähän vielä enemmän aikaa Minun mielestäni se on silloin liian odottaa sitä, että nämä ohjelmat saadaan käynnistettyä. Lisäksi mainitsitte aiemmin komissaari tämän laatupuitteiston. Ja sen pitää käsi kädessä hoitaa tämän nuorisotakuohjelman kanssa, jota voidaan tarjota riittävästi suojelua. Haluaisin tietää, että milloin nämä ehdotukset saadaan nähdä ja milloin ne sitten synkronisoidaan tämän nuorisotakuun kanssa. Lopuksi sitten eurooppalainen tuki. Olen siinä esittelijänä. Tässä ollaan huolissaan jatkuvista ehdotuksista ohjelman soveltamisalasta. Onko teillä mitään tarkempaa tietoa tästä? Ja voitteko vakuuttaa ihmisille sen, että me voimme todella ruokkia ihmiset ja tarjoa, tarjota heille suojaa talven ajan? Chino ist am Wort. Zwei Minuten bitte. Sitten seuraava puhuja kaksi minuuttia. Balancino. Jina nemmän li biex ikollna Ewropa Kiitoksia puheenjohtaja hyvä komission jäsen. Jotta meillä olisi sosiaalinen verkosto, meidän on säilytettävä työntekijöiden oikeudet ja suojaa. Siksi haluaisin tässä valiokunnassa käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kysyä teiltä suoraan kysymyksiä, jotka liittyvät eh, pätkätyöläisiin. Tämä ilmiö vaikuttaa perheisiin ja yhteiskuntaan. Monet työntekijät kärsivät huonoista olosuhte- työolosuhteista, lyhyistä sopimuksista ja heille on vaikeampaa säilyttää äh, elintasonsa ja perheidensä toimeentalo. Haluaisin tietää, mitä komissio aikoo tehdä tässä asiassa, mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä, jotta voidaan taistella tätä uutta ilmiötä vastaan. Mitä komissio aikoo tehdä, mikäli jäsenvaltiot eivät pyli torjumaan tätä ilmiötä? Miksi tästä puhun? Siksi, koska henkilökohtaisesti uskon, että tässä tilanteessa olevat henkilöt ovat uus, uusköyhiä yhteiskunnissamme. Haluaisin kysyä komissiolta, mitä suunnitelmia komissiolla on, kuinka aiomme auttaa 20 miljoonaa ihmistä pääsemään eroon tästä köyhyydestä vuoteen 2020 mennessä. Lopuksi voisitteko antaa konkreettisen päivämäärän, milloin ma- meriin kulkijoita koskeva direktiivi julkaistaan? A minha intervenção e as minhas perguntas ficaram um pouco. Kiitoksia. Kiitoksia. Komission jäsen on antanut aivan on aivan oikein puhunut näistä resursseista ja nuorisotyöttömyydestä, mutta en ollut oikein tyytyväinen kaikkiin kohtiin komission jäsenen esityksessä. Kun puhutaan komission suorasta puuttumisesta jäsenvaltioon, organisaatioissa nuorten tukemiseksi. Niin kyseessä on unionin tason toimi, mutta toimintapaketissa olisi huomioitava Etelä-Euroopalle tyypillisesti kuuluva ilmiö, joka liittyy liittyy nuorisotyöttömyyteen, tähän liittyy aivovuoto. Kaikkein korkeimmin koulutetut nuoret lähtevät maasta, koska heillä ei ole työmahdollisuuksia kotimaassa. He lähtevät muihin Euroopan maihin tavoitteena palata myöhemmin kotimaahan. Eikö komissio voisi tehdä jotakin niin, että näiden nuorten paluuta omaan maahan kannustettaisiin. Sitten PK-yrityksistä. jotta vastattaisiin työttömyysongelmia nuorisotyöttömyyteen. Ja näitä yrityksiä olisi tuettava tässä. Mitä komissio tekee näiden pk-yritysten tukemiseksi, koska ne tarjoavat työpaikkoja? Nyt yksi kysymys vielä ajan puutteen vuoksi, niin tämä kokemuksenne talouden ohjausjaksosta jäsenvaltiot ovat nyt sopineet, että komissio tekee enemmän kuin vain seuraa tilannetta ja antaa vain kivoja pikkuohjeita, vaan tarkoitus on myös antaa tosiasioita ja jäsenvaltioiden pitäisi olla aktiivisempia. Tämä on nyt ihan vihoviimeinen kysymys ja katson vielä kelloa. Teillä on 15 minuuttia hirveästi kysymyksiä, eli jännittää, miten lyhyesti pystytte vastaamaan 15 minuuttia ja sitten päätetään ja yhdeksältä huomenna äänestetään, eli kello yhdeksän nähdään huomisaamuna. Thank you much. Um, um, some Kiitoksia. Teillä oli joitakin kysymyksiä, jotka jäivät vielä vastaamatta ensimmäiseltä kierrokselta. Pyrin niihinkin vielä palaamaan. Uusiakin asioita on tuotu esille. Saattaa olla vähän vaikea vastata niihin aina konkreettisesti silloin, kun aloitteet ovat vähän liian kaukana ajassa, mutta toisaalta on päinvastainen tulos, jos kyse on jostakin, joka tapahtuu ensi viikolla, niin pyydän kärsivällisyyttä ja odotetaan ensi viikko, niin nähdään, mitkä ovat nämä lopulliset järjestelyt. Slovetska edelleen kysyi sosiaalisesta ulottuvuudesta ja sitä, siitä koskevasta tiedonannosta ja mitä siinä täsmälleen tulee olemaan. Haluaisin viitata viime kokemuksen puolesta. Kävin Karinitsassa talousfoorumissa ja tapasin Jera Bielitskin. Lyhyen vastauksen olen pitkälti samaa mieltä Bielitskan kanssa. Hän on maan entinen pääministeri. Olen hänen kanssaan yhtä mieltä tästä asiasta. Hän sanoi, että jos sisäinen devaluaatio on ainoa sopeutusväline rahaliitossa, niin Puolan on pohdittava tätä vielä tarkkaan ennen kuin se liittyy e- emuun, koska sisään kohtimaan kysyntää ja sosiaalisia ulottuvuuksia koskevat seuraukset ovat hyvin vakavia. Ja tämä on tietenkin yksi näistä analyyttisistä pohdinnoista tulevan tiedonantamme takana, joka koskee analyysiä ja myös politiikan, to, toimintapolitiikan vastauksia tähän asiaan. Jos ajatellaan konkreettisia uusia elementtejä emussa, tarvitaan selvästikin laajempi harjoitus. Täällä on useita elementtejä, joita on nopeutettava, kuten pankkiunioni Esimerkiksi sitä, se pitäisi täytäntöön panna nopeammin kuin mitä ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtui. Tiedonannon sosiaali- vastauskierroksella en pystynyt antamaan teille täsmällistä päivämäärää koskien näitä merenkulkijoita. Eikä nämä muutama minuutti sen jälkeen ole antaneet minulle sen enempää välineitä vastata siihen, joten pyydän, että ymmärtäisitte, että jotkut näistä päätöksistä on vielä tekemättä komissiossa. Mutta olen kyllä kertonut teille, että se on jo hyvin pitkälle edennyt valmisteluissa. Sitten tämä pimeän työtä koskeva foorumi, onko se riittävä? Tästä tuli useita kysymyksiä. No, tämä tietenkin nähdään sitten, kun äh, tämä on valmis. Me pyrimme saamaan tähän aloitteeseen kaiken sen pano, kaikki ne panokset mukaan, mitä kuulemiskierrokselta saatiin. Tarkoituksena olikin juuri saada käytännön ajatuksia ja pyrimme vahvistamaan tarkistusten osalta yhteistyötä. En usko, että on realistista odottaa, että komissio tai EU voisi perustaa jonkinlaisen työpaikkatarkastajan roolin, mutta voimme kyllä luoda parempaa tietojen vaihtoa ja muun tyyppistä yhteistyötä työpaikkatarkastajien välillä. Tätä kyllä pahastikin tarvitaan ja voisin viitata Alankomaan vierailuun, jossa tapasi varapääministerin. Siellä ei niinkään puhuttu työvoiman lähtemisestä, vaan, vaan maahan, vaan maahanmuuttajatyöntekijöiden työolosuhteista Alankomaissa ja todella pimeän työn torjunnassa on paljon potentiaalia, olisi varmistettava paremmat työolosuhteet ja olisi myös virallistettava työpaikkoja ja näin myöskin voidaan vahvistaa näiden maiden fiskaalisia ponnisteluja. Kaikkiin näihin tavoitteisiin pyritään tulevassa aloitteessa. Kannustamme liikkuvuutta ja olisi kunnioitettava mahdollista työskennellä toisessa maassa, mutta näemme myös tämän asian, jonka herra edustaja Bastos mainitsi, eli nämä mahdolliset vahingot tietyille lähtömaille, mikäli pienen ajan kuluessa hyvin suuri määrä henkilöitä lähtee pois. Otin tämän asian esille, kun vierailin hiljattain Latviassa. Sitä on ylistetty rahoituksellista kyvystä toimia ja euron liittymisestä ensi vuonna. Kuitenkin olisi ymmärrettävä, että, että julkistaloudellinen vakauttaminen Latviassa tapahtui silloin, kun monet nuoret tutkivat tutkinnon suorittaneet lähtivät. Ja se on pitkäaikainen menetys, kun ajatellaan inhimillistä pääomaa tietyssä taloudessa. Se muuttuu, muuttaa myös riippuvuus kantaa siis tätä työn, työssä, teki, työssä, olevien, työssä olevan väestön määrää suhteessa muihin, muuhun väestöön. tietyissä tilanteissa voi olla taloudellisia sokeja ja näin vaikutukset voivat olla vakavia, mutta jonkinlainen strategia tarvitaan inhimillisten resurssien käyttöä varten, jotta voidaan varmistaa, että siirtolaisuus ja maahanmuutto olisi enemmän tällaista kehämäistä eikä vain yksisuuntaista. Nyt on myös äh, Saksa, äh, espanjalaiset, jotka menevät Saksaan, niin, niin vuoden parin päästä virta kulkee toiseen suuntaan. Uskon, että kun nuorisotakuu alkaa, se luo mahdollisuuksia myös kotimaassa. Ja tämä on toinen syy sille, miksi nuorisotakuun on onnistuttava, koska näin voitaisiin varmistaa, että ulkomaiden lähteminen ei ole ainoa mahdollisuus niille, jotka ovat menettäneet toivon omassa maassaan. He voivat luottaa paikallisiin ja alueellisiin työ, työ, työllisyyspalveluihin, jotka ovat kumppanuussuhteissa ja ilmoittavat vapaista työpaikoista alueella ja jotka voivat hyötyä uudesta rahoitustuesta tukeakseen joko työpaikkoja tai hyvälaatuista koulutusta tai oppisopimuksia paikallisesti ja näin valmistaa kenttää aikaa varten, jolloin talous elpyy kaikkialla EU-ssa. Eikä ainoastaan dynaamisessa pohjoisessa sitten PK-yritysten tukemisesta nuorien työllistämiseksi. Ainakin kaksi, kahta kohtaa on korostettu hiljattain Ensinnäkin on hyödynnetty ohjausjaksossa mahdollista, mahdollisuutta siirtää verotusta pois työn verottamisesta kohdennetusti, kuten Espanjassakin on tehty, eli joko niin, että tuetaan nuorten työllistämisen sosiaalikuluja, mikäli pk-yritykset ottavat näitä nuoria töihin, tai sitten pienennetään veroprosenttia, niin kuin Italiassa mikäli todella otetaan nuoria töihin. Toinen asia, joka on mainittu, vaikka tosin totean, että monet ovat skeptisiä sen suhteen, se koskee Euroopan investointipankin mahdollisuuksia. Berliinin huippukokouksen ja muiden tapahtumien aikana EIPn johtaja Hoiber teki hyvin vahvoja kannanottoja koskien sitä, että EIP kykenee antamaan kohdennettuja lainoja pk-yrityksille, mikäli ne ottavat työhön nuoria – ja todella tuo, toivon, että tuloksia alkaa näkymään. Ja EIPn ponnistusten avulla tilanne paranee. Tietenkin olemme yhteyksissä ja tulemme seuraamaan, mitä tapahtuu näiden rohkaisevien kannanottojen mm. jälkeen. On, on, on, on, on, on on, on, probably sitten pimeästä työstä vai vihreästä työstä. Voidaanko sanoa arbeit saksaksi, siis vihreät työpaikat? Niin tästä on todella ilmoitettu jo työllisyyspaketissa, että me tulemme tekemään töitä tällaisen toimintaohjelman tiimoilta. Tämä liitettiin huhtiku, viime vuoden huhtikuussa työllisyyspakettiin ja pääsimme enemmän eteenpäin näiden tieto- ja viestintäalan työpaikkojen kanssa. Kruusin kanssa otin, teimme tällaisen ison koalition, koalition, jossa olisivat yritykset mukana ja myös TVT-ala. Ja sitten, jotta myös koulutuksessa huomioitaisiin tieto- ja viestintätekniikan taidot. Tietenkin vihreässä, vihreässä työpaikassa on eri asiasta kyse, eli kyse on tällaisista vihreistä taidoista, E, eri aloilla, mutta tietenkin toiset alat tulevat enemmän esiin, niin kuin rakennusala tai autoteollisuus ja jotkut energia-alais, energiavoimaiset alat. Eli varmasti näiden kolmen salkun yhteistyöllä voidaan sitten tehdä käytännön ehdotuksiakin. Ja ehkä sitten kun tulen Lontooseen tuonne seminaarin, jota isännöi Jean Lambert eh, marraskuulla, niin pystyn sitten kertomaan lisää näistä valmistelusta. Ei se tällä vuonna ole odotettavissa, vaan vasta ensi vuonna, joten tässä on vielä vähän aikaa kehitellä näitä konkreettisia ajatuksia. Sitten, jos minulla on vielä minuutti aikaa niin haluaisin vielä lyhyesti palata tähän kampaamoalan työmarkkina ähm, osapuolten sopimukseen. Unohdin sen ensimmäisellä kierroksella, vaikka kysymyksen esittäjä jo lähti, mutta varmasti se muita kiinnostaa kuitenkin. Varmasti tiedätte, ettei ole mitään automatiikkaa äh, prosesseissa, eikä ole mitään määräaikaa – Komission täytyy miettiä asiaa, mutta ei ole mitään automatiikkaa, miten työmarkkinaosapuolten sopimukset muunnettaisiin EU-lainsäädännöksi. eikä ole mitään menettelyä tätä varten. Komission täytyy tietysti vielä laajasti miettiä tätä niin, että voidaan taata johdonmukaisuus muidenkin politiikan alojen kanssa niin kuin työterveys ja turvallisuus ja sitten älykäs sääntely ja sitten tämä niin sanottu refit-prosessi ja katsoa, että äh, onko, mikä olisi sitten oikea ajoitus, ettei synny mitään ristiriitaa eri äh, asioiden välille. Mutta työterveyden ja turvallisuuden osalta, niin vaikka joskus asioissa päästään hyvin eteenpäin, niin mm, se on tietysti komission, joskus on vastatulta, mutta tämä on kuitenkin komissiolle tärkeä asia. Ja kyseessä on myöskin yritykselle koituvat kustannukset ja yhtäläiset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla ja myös se, että miten EU voi tässä toimia johtavassa roolissa koko muuhun maailmaan nähden, joten kyllä me kaikin tavoin tätä asiaa edistämme ja koitamme myös tyydyttää tätä parlamenttia. Puheenjohtaja kiittää. Tässä tuli hyvät loppusanat komissaarilta. Jatketaan komissaari Andorin kanssa tätä jäseneltä vuoropuolella joka tapauksessa ja hyvä, että esititte kriittisiäkin kysymyksiä ja kiitokset, että olitte täällä vielä ihan loppuun asti ja puheenjohtaja kiittää myös Turkkeja ja sihteeristöä. Hauskaa illanjatkoa.